So, oh, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte, bitte Plätze. Hyvät kollegat, pyytäisin istuutumaan hyvää huomenta ja äänestyskortit valmiiksi, koska jatkamme nyt äänestyksillä. Me emme eilen saaneet vielä kaikkea hoidettua ja nyt jatketaan kohdalla 12 yhteisradioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä. Aloitamme äänestyksen tarkistus 15, 14, 17, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 27 kollega Klassin toivomuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 12.4 äänin hyväksytty. Sitten 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 34, 34 puolesta, vastaan tyhjää Hylät, hylätty. Tarkistetaan 34, tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 9 puolesta 16 vastaan hylätty. Sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 ja 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää ei ole selvää. 44 tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. En kuulu tätä Karl-Heinz Florence. <laughs> Wir flüchten 47. 47 tarkistetaan koneäänestyksellä. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 3 ja 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 kohta, kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puol. Siitä ei äänestetä, koska hyväksymme tämän kokonaisuuden 3.13. Sitten neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 sulsa tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää. Ei aivan selvää. Viisi tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty selvästi. 51, 50 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, hylätty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneella. 62 tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65, 66, 67 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta 12 vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneäänestyksellä, 20 tarkistetaan koneäänestyksellä, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt, hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23, sitä pitää äänestää. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 24 koneäänestyksellä, mutta sama joukko äänesti puoleen tai toiseen. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 24 on hyväksytty, joten 25 raukeaa. Äänestämme nyt 19 suurella tarkistuksella. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ei tarvitse äänestää 19, joten nyt koneäänestys. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Onnittelut rouva esittelijälle 35 puolesta, kolme vastaan. Ja näin olemme saaneet äänestykset päätökseen. Ja voimme siirtyä suoraan seuraavaan kohtaan, johon on syytä varatakin aikaa, koska on valtaisasti tarkistuksia Kaikki ovat tervetulleita jäämään. Odotan hetkisen. Odotan hetkisen. So, ich glaube, jetzt haben wir die nötige Ruhe. Nyt on täällä tarvittava rauha ja ehdottaisinkin, että keskustelu tupakasta alkaa. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä. Jos hän on valmis. Linda. Linda McKevin. Um, th- thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Eiköhän täällä saliala rauhoittumaan niin, että voin puhua. Kiitoksia. Ensinnäkin huonot uutiset. Meillä on yli 1300 tarkistusta pelkästään tästä valiokunnasta tupakkadirektiiviin, mutta hyvä uutinen, monet niistä ovat samoja. Joten, ja monet niistä koskevat delegoituja säädöksiä. En aio puhua niistä kovinkaan paljon tänään, koska koska olen sitä mieltä, että meidän on tarkkaan katsottava komission ehdotusta. Jossakin tapauksissa kollegat ovat oikeassa, koska he eh, sanovat, että tarvittaisiin kunnollista yhteispäätösmenettelyä. Täällä on todella paljon kommentteja delegoidusta säädöksistä. Tulen kyllä tarkastamaan ne tarkkaan niin, että parlamentin oikeudet mm, ovat kunnioitettu. Jos täällä nyt halutaan tuollakin käydä keskustelua, niin olisi parempi käydä ne ulkopuolella, niin että esittelijä saisi esittelijänsä, esityksensä ja myöskin tarkistukset esitellä rauhallisessa ilmapiirissä. Tämä on tärkeä lainsäädäntökysymys ja tähän tämä on tietysti myöskin kohtelaisuuden kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä todella on paljon tarkistuksia. Ne eivät mene kaikki kaikki samaan suuntaan monissa avainkysymyksissä, mutta monissa on myös paljon yhten, yhteistä. Yleisesti ottaen täällä on muutamia kollegoita, jotka haluavat poistaa kokonaan komission ehdotuksen, mutta heitä ei ole kovin monta, eivätkä he varsinkaan ole enemmistö. Enemmistö kollegoista käsittääkseni hyväksyy tämän avainasian komission asiakirjassa, jonka mukaan meidän olisi toimittava. Ja on muistettava, miksi olemme toimimassa. Ja haluaisin muistuttaa niitä kollegoita, jotka haluaisivat koko tämän asian tuhota. Jokainen jäsenvaltio on allekirjoittanut tämän tupakan valvontaa koskevan yleissopimuksen, jossa pyydetään jäsenvaltioita toimimaan tupakan vastaisesti. Ja kuten sanoin edellisessä kokouksessa, voisimme ajatella, että olemme olemme maailman kärkeä kaiken maailman sääntelyssä, mutta tupakka-asioissa emme ole. Brasiliassa 15 prosenttia vain polttaa, meillä on 28 prosenttia tupakoitsijoita ja Yhdysvalloissa 18,5 prosenttia, Kanadassa 17,5, joten me emme ole mitenkään kärjessä tässä niin, tupakoitsijoiden osalta. Meillä on vielä pitkä matka, kyllä luvut ovat laskeneet, mutta eivät tarpeeksi nopeasti, eivätkä samaa vauhtia kuin Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa ja monissa latinalaisen Amerikan maissa, joissa ollaan nyt menossa kovaa vauhtia eteenpäin tupakan käytön rajoittamisessa. Aikoisemmin meillä oli trendien ma- äh, alaspäin monissa maissa, mutta se on nyt nuorison keskuudessa kääntynyt ylöspäin, ja tästä on kyse lainsäädännössä. Tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, jonka kautta nuoria tupakka ei houkuttelisi niin paljon niin, niin että uudet nuoret eivät aloita polttamista. Olen aivan varma, että 99 prosenttia äh, polttajista, heillä on vaikea lopettaa polttaminen, eivätkä he haluaisi, että heidän lapsensa aloittaisivat sitä. Ja siksi meidän täällä on tehtävä jotakin tässä parlamentissa niin, että saisimme pysähtymään tämän noususuuntauksen nuorisokeskuudessa. Täällä on todella paljon tarkistuksia keskityn niihin asioihin, joihin on tehty eniten tarkistuksia ja joita kollegat ehkä haluavat kommentoida. Ja haluaisin kuulla niitä kollegoita, jotka ovat tehneet näitä tarkistuksia niin, että he voisivat niitä paremmin täällä selittää, koska kaikki eivät, kaikissa ei ole selityksiä mukana. Nämä ainesosat, se koskee sitä, mistä tupakka on tehty, mitä sinne voi panna. Tähän asti se on ollut vähän epäselvä Florence on tehnyt pitkän aika, monta vuotta työtä tämän asian suhteen. Nyt pyrimme tekemään tämän selväksi niin, että julkiset viranomaiset tietävät, mitä tupakassa on. Meillä on tarkistuksia kollegoilta, jotka haluaisivat parantaa ilmoitusjärjestelmää ja jäsenvaltioissa. Komissio ehdottaa lähinnä sitä, että hallitukset keräävät tietoa yhtiöiltä ja, ja komissio kerää nämä tiedot ja analysoi ja päättää, tarvitaanko lisätoimia. Jotkut kollegat ovat Eh, ehdottaneet myönteistä ainesosaluettelua, positiivista luettelua, jonka mukaan savukkeisiin voitaisiin panna ainoastaan niitä aineita, mitkä ovat positiivisella listalla. Haluaisin komissiolta kommentin, miksi näin ei tehty, ja ehkä ne kollegat, jotka ehdottivat tätä, voisivat myös enemmän kertoa tästä. En vastusta ajatusta, mutta minusta meidän pitäisi puhua siitä, kuinka se käytännössä toimii. Sitten on yksi suuri kiistanalainen toimintapolitiikan asia, josta olisi keskusteltava. Se koskee näitä makuaineita. Niistä on useita, mutta ainesosista vielä yksi. Komissio ei estä sitä, että sokeria lisättäisiin tupakkaan. Sokeria äh, lisätään Euroopan unionissa. Jotkut ovat te, haluavat, jotkut kollegat tekevät tarkastuksia joilla sokeri kiellettäisiin ja muutkin aineet, joilla se olisi houkuttelevampaa. Minä haluaisin pitääkin komission ehdotuksesta. Ymmärrän kollegoita aivan oikein, aivan kunnolla, kun ei haluta tehdä sitä hyvää makusta. Nyt meidän kuitenkin pitäisi keskittyä loppukäyttäjien eikä niinkään tähän inputtiin. Tästä on paljon tarkistuksia. Meidän pitäisi tästä sokerista vielä kollegoiden kanssa keskustella. Sitten makuaineet. Suurin osa hyväksyy tämän yleisen makuainekiellon, suklaa, mansikka ja niin edelleen. Tällaisia on nyt markkinoilla. En halua, emme halua, että ne laajenevat. Jotkut ovat tehneet mentolista tarkistuksia ja ehdottaneet, että siihen suhteen olisi tehtävä poikkeus Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että minusta meidän pitäisi kieltää myös mentol, koska tiedekomitea satasivuisessa kertomuksessa vuodelta 2010 osoitti, että mentoli toimii ikään kuin anestesia-aineena ja näin tupakoitsijat voivat vetää savuja syvemmälle. Yhdysvaltojen <laughs> FDA sanoi, että mentol edistää säännöllistä tupakointia. Me, mentol vetoaa suuresti nuoriin. Mentol-savukkeita on helpompi polttaa aluksi. Tästä syystä näin kyllä tarkastuksia, se kollegat se selittävät, että paljon tätä tehdään EU:ssa kyllä vain, mutta markkinoilla ne ovat yhä yleisempiä, koska niiden kautta nuoriso saadaan polttamaan. Meidän on todella pohdittava, haluammeko, että yhä useammat nuoret aloittavat polttamisen mentolsavukkeiden avulla. Näin nimittäin tapahtuu. Belgiassa ja Saksassa on jo tällaiset mentolikapselit kielletty. Yhdysvallat halusivat yleisen makuainekiellon, mutta teollisuus ja kongressi lobbasi niin, että mentolin osalta tehtiin poikkeus. Sitten on muita maku savukkeita tehtäviä, tekeviä maita, jotka ovat, jotka ovat sanoneet, että on syrjivää esimerkiksi Indonesiaa vastaan se, että mentol on sallittu, mutta muut eivät. Jos me lähdemme tuolle tielle niin, että mentolille annetaan poikkeus, avaamme oven haasteille tätä yleistä yleistä makuainekieltoa vasten. Meidän, jos haluamme kieltää suklaat ja mansikaineet ja muut, niin sitten pitää myös mentolla olla mukana. Sitten yleinen asia makuaineesta koskee nuuskaa. Siitä olisi tehtävä päätös. Se on Ruotsissa sallittu tällä hetkellä käsittääkseni myös Suomessa. Komissio voi kertoa tästä. Tämä on lähinnä ruotsalainen juttu. Ruotsilla on perussopimuksessa poikkeus ja siellä saa nuuskaa myydä. Jotkut kollegat haluaisivat poistaa nuuskakielon EU-ssa. Minä en tuo sitä ollenkaan. Toiset kollegat sanovat, että, että ei se nyt että jos se on vain nuuskan kysymys, niin siitä pitäisi säädellä ainoastaan Ruotsissa. Tästä jotkut jäsenet ovat puhuneet ja tästä pitäisi varmasti keskustella enemmän. Sitten paketointi ja merkinnät. Jotkut kollegat ovat sitä mieltä, että komissio menee liian pitkälle koskien pakkauksia, pakkauskokoja, varoitusten kokoa, sitä missä varoitusten pitäisi sijaita. Suhtaudun myönteisesti joihinkin tarkistuksiin, joita kollegat ovat tehneet, esimerkiksi sellaiset, joissa todetaan, että olikohan ne portugalilaiset, joiden paketit ovat vähän pienempiä kuin normaalit ei minusta meidän pitäisi olla liian tiukka siitä, ovatko varoitukset aivan samankokoisia. Kyllä minä voisin nämä tarkistukset hyväksyä. Sitten monilla kollegoilla oli tarkistuksia koskien kääretupakkaa. Näitä myydään isossakin paketissa. minun mielestäni tällainen erilainen paketeissa myynti pitäisi olla sallittua, mutta pitäisi pohtia pitkään vielä ennen kuin päätämme, minkä kokoisia varoitusten olisi oltava ja kuvien. Miksi lobataan niissä kuvia vastaan? Siksi, koska teollisuus tietää, että nämä kuvat ovat tehokkaita. Kymmenen EU-valtiota tällä hetkellä käyttää valokuvia – savukepaketeissa. 62 maata kaikkialla maailmassa käyttää tällaisia. meillä ei ole mikään uusi juttu, enkä hyväksy. Jotkut yrittävät poistaa tämän ajatuksen valokuvista. Minusta se on aivan väärä linja. Ja tiedän, että neuvosto ei missään tapauksessa hyväksy sitä. Sitä käytetään laajasti monissa jäsenvaltioissa ja muut ma- maat ovat suunnittelemassa niiden lisäämistä. Sitten koosta minulla ei ole kyllä paketteja mukana niin tänään. Jotkut ovat hyvin hyvin ohuita paketteja, eikä valokuva melkein edes näe. Sitten ne kuvat ovat niin pieniä, ettei niistä saa mitään selvää. Jotkut kollegat tekivät tarkistuksen, jossa sanotaan, että ei ole mitään todistusaineistoa siitä, etteivätkö kuvat, että kuvat toimisivat, mutta se, tämä on aivan väärin, siitä on paljon todistusaineistoa. Monet hallitukset ovat jo laittaneet kuvia näihin paketteihin ja monet harkitsevat sitä. Joten kyllä meidän pitäisi kiinnittää pitäisi pitää kiinni valokuvista ja varoitusten koosta. Varoitusten kokoa on pyritty lobbaamalla pienentämään. Jossakin tarkistuksessa sanotaan, että ei varoituksen koolla ole niin väliä. No, jos näin olisi, miksi sitten sitä vastaan lobataan niin kiihkeästi? Pakkauksista vielä meillä on tarkistuksia joilla haluttaisiin poistaa kaikki, ja toiset tarkistukset menevät pidemmälle kuin komission ehdotukset. Minulla on täällä tarkistus, jossa puhutaan tästä Australia-tyyppisestä standardi pakkauksesta, niin sanotusta yksinkertaisista pakkauksista savukkeita varten toiset kollegat haluavat päästä eroon erosta, jonka komissio tekee savukkeiden ja käär, kääretupakan ja muiden tupakkatuotteiden välillä, ja he haluavat, että kaikkiin tupakkatuotteisiin sovellettaisiin samoja merkintöjä tästä asiastakin pitäisi keskustella. Ja tästä näistä y- niin sanotuista yksinkertaista pakkauksistakin pitäisi keskustella. Minulla on tarkistus kääret no, tupakka koskee, mutta on kollegoita, jotka ovat ehdottaneet sitä kaikkia tupakkatuotteita varten. Tästäkin on siis puhuttava. Sitten jäljitettävyys, turvallisuusominaisuudet. Suurin osa kollegoista hyväksyy tämän tärkeän asian. En halua, en usko, että suuret varoitukset vähentävät väärennettyä kauppaa, niin kuin jotkut uskovat. Olen kuullut, että tällä viikolla olisi tullut, tullut olla komissiolta jokin aloite. Komissio varmaan voi kertoa tästä. Koko tämä turvallisuus ja jäljitettävyys juttu olisi, olisi saatava paljon merkittävämmäksi ja vahvemmaksi. Sitten rajat ylittävä myynti. Täällä ollaan melkein yhtä mieltä siitä, että ei, tällaista ei pitäisi hyväksyä. Varsinkaan siis etämyyntiä, siis rajat ylittävää etämyyntiä, eli ne eri verkkomyyntiä ei pitäisi hyväksyä. Komissio, komission vaikutusten arvioinnissa sanotaan, että on vähän todisteita siitä, että laillista rajat ylittävää tupakan etämyyntiä tapahtuisi ja yle, yleensä ollaan hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, että se olisi kiellettävä. Jotkut kollegat haluavat kieltää kokonaan kaikki tupakkatuotteiden verkkomyynnin myös jäsenvaltioiden sisällä. Täällä sanotaan, että se on laitonta. No ehkä tähän halutaan sitten vielä kommentoida. Sitten uudet tupakkatuoteryhmät ehdotan, että ne sallittaisiin markkinoille, jäsenvaltioiden pitäisi voida antaa niille lupa. Komissio on lisännyt tämän mahdollisuutena ja siihen on, se valitaan yleistä ilmoitusjärjestelmää. Monia tarkistuksia on tullut kollegoilta, joissa ehdotetaan, että meidän pitäisi tämän otsikkoa muuttaa niin vähän, vähemmän vaarallisia tupakkatuotteita – haluaisin, että komissio kommentoisi tätä. Ne kollegat, jotka ovat tehneet näitä tarkistuksia, haluan ne tähän selvitykseen, koska selvityksiä on ollut aika vähän siitä koskien, mitä nämä tarkistukset oikeastaan tarkoittavat, joten pyydän kollegoilta selvennyksiä. Sähköiset savukkeet, nikotiinikorvaustuotteet. Meillä oli tästä erityinen workshop, työpaja ja tarkistukset 2 kattavat kaikki mahdolliset mielenpiteet nikotiinia sisältävistä tuotteista. Jotkut kollegat sanoivat, että meidän pitäisi säännellä tässä lainsäädännössä nämäkin tuotteet, heitä on vähän. Toiset ehdottavat, että ainoastaan ne nikotiinituotteet, joilla on terveysväitteitä, ne laskettaisiin näihin lääkkeisiin. Sitten on muita ikärajoituksia koskevia ehdotuksia. En tiedä, kuinka ne saattaisivat toimia, ellei sitten ole jonkinlaista lupamenettelyä tähän liittyen. En tiedä, mitä komissio ajattelee näistä tarkistuksista. Mutta monet kollegat haluaisivat kaikki nikotiinin sisältävät tuotteet, purukkumit, laastarit ja sähkölastarit tähän mukaan, eikä hyväksytä, että komissiolla olisi kaksi luokkaa nikotiinin sisältäviä tuotteita. Sitten on yksi ehdotus koskien näitä tuotteita äh, ikään kuin homeopaattisena tuotteena. Tähän olisin kommentteja ikään kuin ajatus kevyemmästä luvan lupamenettelystä. En tiedä, mitä komissio tästä ajattelee. Sitten oma ja Florentsin tarkistus ehdotukseni, jonka mukaan tarvitaan lupamenettely sähköisiä savukkeita varten, mutta ne eivät ole lääkkeitä. Lääkedirektiivin ongelma on se, että siinä rajoitetaan niiden saattavuutta. No, komissio sanoi, että tämä liiripui jäsenvaltiota. Jotkut mahdollistavat tällaisten tuotteiden myynnin ainoastaan apteekissa, toiset valtiot kaikkialla. No, tästä asiasta olisi puhuttava vielä. Jotkut sanovat, että kaikki ovat lääke, lääkkeisiin rinnastettavia, toiset sanovat, että, että näin ei olisi neuvostosta käsittääkseni. Ministerit lähtevät tälle lääketuotetielle, niitä kaikki nämä nikotiinituotteet olisivat siihen sijoitettavia. Tämä on käsittääkseni neuvoston kanta. Nämä olivat varmaankin tärkeimmät asiat. Sitten on vielä jotakin pienempiä juttuja. Jotkut kollegat haluaisivat laajentaa soveltamisala myös myyntikieltoihin. No omassa maassani niitä, näitä ei ole näkyvillä isoissa kaupassa tämä nyt oikein asia toimii. Sitten halutaan kieltää erilaisia lelu, lelusavukkeita omassa maassa, niin tällaisia ei ole ollut vuosia, mutta ilmeisesti Ranskassa on ollut tällaisia makeita karkkitupakoita ja jotain suklaasavukkeita jouluksi ja muuta. Jotkut kollegat pyrkivät laajentamaan tuohon suuntaan tätä asiaa myös. Sitten on vielä muita asioita, joihin kollegat ehkä haluavat puuttua, mutta tämä tällä kertaa tästä. Linda mikä? Jos Linda Mäkevän tästä johdannosta. Ja nyt aloitetaan varjoesittelijöillä. Karl-Heinz Florence, Frederik Kies, äh, Karl Schlüter, Kanadan Rossi. Karl-Heinz Florence. McGavin, vielen Dank. Niin paljon kiitoksia Lindenberg Even tästä erinomaisesta yhteistyöstä kuluneiden kuukausien aikana. Kun katsotaan tarkistuksia, niitä on suurin piirtein 1300 kappaletta. No minä en niitä kyllä käynyt viime viikonloppuna läpi, mutta jotkut niin tekivät. Mutta jos niin käy läpi, niin tietää, että nämä ovat aika lailla erilaisia jos kompromisseja haluaa tehdä, niin ei se mikään helppo työ tule olemaan, joten kyllä meidän täytyy pitää murinat mahassa. Minulle syntyi joskus sellainen vaikutelma, että joku täällä ikään kuin puhuu talouden lobbarina. Silloin ymmärtäisin nämä tarkistukset, mutta toistaiseksi me käsittelemme täällä kuluttajasuoja-asioita ja silloin meidän tulisi panostaa kuluttajan suojaan. Tietenkin tässä voidaan mennä liian pitkälle, se on ihan selvä ja minua ylläty, yllätyn aina uudestaan ja uudestaan, kun katson näitä liberaalien kannat, kantoja joku muun muassa sanoi, että tupakkatuotteiden myynti pitäisi kieltää Euroopan laajuisesti. Joku taas sanoi, että ei pitäisi tehdä yhtään mitään, joten kyllä nämä Saksaa kieltävät kaksi kollegaa niin edustavat aivan ääripäitä, vaikka eivät olekaan saksalaisia. Niin. Yksi näistä kollegoista käy juuri puhelua, hänen pitäisi ehkä saada myöskin tilaisuus, äh, kollega Kramer voisi, melkein hiljempää tähän kollega Kramer käydä puhelunsa loppuun. Niin, tarkoitin toista henkilöä, mutta meitä syytettiin tämän toisen henkilön toimesta haaveilijoiksi, ja kun katson hänen tarkistukset läpi, niin kyllä hän on varsinainen haaveilija. Joten kyllä meidän täytyy suhtautua vakavimielisesti tähän asiaan. Ja kyllähän tämä mainittu kollega kohta käyttää puheenvuoroa. Tämä oli todella röyhkeä puheenvuoro, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin kyllä tietää, mistä olisit sanonut päähäsi, että minä olen kirjannut kaiken teollisuuden taholta. Se, että kollega tässä esitellään jonkinlaisena lobin hantlankarina, on minusta uskomatonta. Minä haluaisin kyllä tietää, mistä tämä... ich mir aber auch eine Pu, olette... viermal neu geschrieben worden. teksti neljän kertaa muutettuna. Niin. Ja jos tämä on mukama sinun oma tekstiä, niin no hienoa vaan, mutta neljä henkilöä saman tekstin jättäneen, No, tietenkin aina voidaan samoja asioita ajaa, mutta tehkää se vähän vähän fiksummin. Mielelläni olisi kuullut kommenttia tähän haaveilijaan liittyen. No mitä tulee sitten Liina McEvenin viimeksi mainittamaan asi- mainitsemaan asiaan, eli että näitä tuotteita joudutaan sitten myymään tiskin alta, se menee jo hiukan liian pitkälle. Joko sitä voidaan myydä vapaasti, tätä tupakkaa, kuten voita tai maitoa tai muita tuotteita, mutta ei kuitenkaan pitäisi mennä liian pitkälle, että olisi aivan täysin vapaa myyntitavara. Sitten mitä tulee nuuskaan, jos tässä nyt avataan Pandora-lipas, niin silloin kyllä ollaan heikolla jäillä. Niin mehän kuul- tiedämme tämän ruotsalaisten ehdotuksen ja sitten tämä saattaa laajentua, että joku, jotkut muutkin valtiot voisivat nuuskaa myydä ja en tiedä, että antaako oikeus perusta tähän myöden. Niin minä en ole valmis hyväksymään tätä tarkistusta. Jos nuuska on ruotsalainen juttu ja pitäisi pysyä ruotsalaisena juttuna, niin silloin Euroopan ei pitäisi puuttua asiaan. Nämä ovat tällaisia asioita, joita en missään nimessä voi hyväksyä. Sitten toisaalta oli itsestäänselvyys, että jotkut haluavat ajaa tätä yksinkertaisten pakkausten strategiaa, mutta se menee mielestäni liian pitkälle. Ja mitä tulee näihin prosenttilukuihin koskien näitä varoituskuvia, niin ne menevät liian pitkälle. Tietenkin tästäkin voidaan kiistellä. Mutta muilta osin sanoisin, että voisin toimia komission viitoittamalla tiellä, eli jos ei käytetä tätä yksinkertaista pakkausta. Ja mitä tulee näihin pieniin pakkauskokoihin ja pienen pieniin kokoihin, niin niitä en voi hyväksyä. Se on tällainen houkutteleva tuote. Ja myyntiluvut osoittavat tämän seikan. Joku viisi vuotta takaperin niin näistä pienistä paketeista ei ollut, pakkauksista ei ollut tietoakaan, mutta nyt niiden myyntimäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Sitten tämä tärkein asia, ainakin omasta näkökulmastani katsottuna, on tämä lisäaineiden hyväksymismenetelmä. Vuosi kymmenten ajan tupakkateollisuus on vedättänyt meitä. Viisi, kuusi vuotta sitten tilanne oli dramaattinen. Meidän piti saada teollisuudelta tietoa näistä 70 eri kemikaalista, joita käytettiin ja käytetään tupakkatuotteissa. Kyllä minä kannatan tätä positiivista luetteloa. Ja asiantuntijat päättäkööt sitten, että pitäisikö sokeri- ja mentoliluettelosta löytyä. Minua kyllä yllättää se, että jotkut voivat tehdä yksioikoisesti tämän päätöksen. Minä en kykene siihen. Minun mielestäni asiantuntijoiden pitäisi tutkia tätä asiaa. Mehän tiedämme, että tämä palamisprosessi, lämpötila on noin 800 astetta ja silloin kun sokeri palaa tämmöisessä lämpötilassa, niin se on myrkyllinen aine, joten kyllä asiantuntijoiden pitäisi käsitellä näitä asioita. Ja jos tupakka, tupakkatuonteessa tarvitaan sokeria ja mentoolia, niin ehkäpä silloin pitäisi kehitellä uusi tupakkalaji, mutta pitääkö sitten tuottaa niin huonolaatuista tupakkaa, jota ei voida Euroopassa polttaa ja viedään sitten unionin rajojen ulkopuolelle ja lähdetään siellä sitä sitten työstämään ja palautetaan sitten takaisin Eurooppaan ja sekoitetaan siihen vielä ties mitä ainesosia. Minä toivoisin, että tupakka maistuu edelleenkin tupakalta ja kyllä minulle sopii se, että sikarikin maistuu tupakalta. Ja mitä tulee tiskin alta myyntiin, niin se ei ole mielestäni järkevä ajattelutapa. Nuuska tuli jo mainittua, sitten nämä kuvavaroitukset. Kyllähän me joka tapauksessa löydymme, joudumme niitä käyttämään. Kansallinen lähestymistapa olisi minullekin sopinut, mutta tuskinpa enemmistö parlamentissa tätä kannattaa. Mutta koko 75 prosenttia, no kyseenalaistan tämän ehdotuksen. Kompromissi löytyy tähänkin liittyen. Ne, jotka vaativat 50 prosentin kuvakokoa, niin tietenkin voivat hyväksyä tämän 75 prosentin ratkaisumallin, joten minä yritin etsiä tätä kultaista keskitietä, joten lähdetäänpä sitä hakemaan. Eli kyllä meidän täytyy paneutua näihin tarkistuksiin ja katsoa, mitä teollisuus on mieltä ja minä uskon, että sille tielle kun lähdetään, niin ongelmat saadaan hyvinkin nopeasti ratkaistua. Niin, olemme käyneet tällaisia keskusteluja muistakin mietinnöistä. Ei voi katsoa, mikä on tarkistojen, tarkistusten taustamusta liitteistä. Se kyllä on nähtävissä, jos sieltä näkyy kukaan alkuperäinen tekstin laatija. Ehkä täysin katsoa keskustelua vielä jossain vaiheessa siitä, miten tällaista voidaan tutkia, mutta mutta nyt seuraavaksi Frederik Ries, liberaalien varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. näin. kyllä, että ensi vuoden vaalikampanja on jo käynnistynyt, ainakin Saksassa. Olisi ehkä hyvä käydä sitä Saksassa. Tästä asiasta minäkin, niin tämä ei ole mikään muodollisuus, haluaisin kiittää esittelijää, koska näemme kyllä, että työ on valtava, 1300 tarkistusta ja ja työtä on vielä tulossa kaikilta muilta valiokunnilta, jotka antavat lausunnon. Kompromisseja on saatava aikaa nyt jo. Pyydämme esittelijää tähän paneutumaan. Tämä ei tule olemaan helppoa, ei edes ryhmien sisällä. Nähdään kyllä, kuinka erilaisia ehdotuksia täällä on tehty, eikä se tule olemaan helppoa myös näiden muiden valiokuntien kanssa, joilta tulee lausuntoja, koska olen lukenut vähän luonnoksia IMKossa ja Jurissa ja Itressä enemmistö kannattaa direkt, tämän eh- komission ehdotuksen eh, lyhentämistä koskien pakkauksia, terveysvaroitusten kokoa, mentolia, ohuita sikareita, eh, ohuita savukkeita ja niin edelleen. Sitä me emme täällä ainakaan enemmistönä halua, joten kaiken kaikkiaan meidän olisi pidettävä kiinni ehdotuksen edistysaskeleista. Se olisi jo itsessään hyvä, hyvä juttu. Sitten tärkeimmät asiat olisi puolustettava näiden makkuaineiden kieltoa, eli kor- kuusi 1 ja 4, vanilja, kar- karamelli, mansikka ja niin edelleen. Enemmistö meistä, ainakin Aldessa, kannattavat tätä, mutta täällä on toki vielä vaikea yksimielisesti ottaa mihinkään kantaa. Tähän mukaan lukien myös mentol ja Linda selitti aivan hyvin, miten, miksi on tärkeää säilyttää tämäkin kielto. On myös tärkeä asia, johon viitattiin, se, että puututaan kaikkein syö, eniten syöpää aiheuttaviin aiheuttaviin aineisiin. Artikla 5 Korille Paasin kanssa tein tarkistuksen luettelosta Yhdysvaltojen mallin mukaan niin, että mukana olisi kaikkein vaarallisimmat aineet, eikä tässä myös liite, niin haluttaisiin liite, jossa luetteloidaan nämä aineet ennen kuin vielä harkitaan sitten myöhemmin niiden kieltämistä tai rajoittamista. Ja tämä luettelo ei ole yhteen sopimaton tämän positiivisen luettelon kanssa, joka on täällä myös mainittu, jos ymmärsin oikein esittelijä pitää sitä aika hyvänä. Sitä ovat monet kollegat eh, ehdottaneet. Sitten tarkistukset 422424. Tässä valtavassa REACH-lainsäädännössä viitataan näihin myös, ja Florent sitä ehdotti, että tämä menevät hyvään suuntaan. On aivan selvää, että emme tue sitä paljon radikaalimpaa linjaa, jota puolustaa täällä monet Wilmot, Schlüter, yksi ryhmän jäsen ja niin edelleen meidän pitää olla johdonmukaisia. On aivan turha kuvitella, että, että tupakasta tulisi vaaraton tuote, myrkytön tuote. Jos halutaan johdonmukaisuutta ja tällainen nolla tuote, niin sitten olisi otettava radikaalimpi Mandersin kaltainen, kaltainen tarkistus, jossa sanotaan, että on kiellettävä kokonaan tupakointi, mutta jos nyt jos tupakasta halutaan tehdä karamelle, niin eihän tämä, ei, ei se vain näin ole. On myös selvää, että liberaalit, joita edustan, eivät tule edustamaan, eivät tule kannattamaan, ellei sitten kompromississa edistytä yhteis, yhteistarkistusta 1250 koskien nikotiinia sisältäviä tuotteita, eli sähköisiä savukkeita. Tästä tulee vielä paljon keskustelua. En tiedä, onko tar- tarvitseeko tätä toistaa vielä. Joka kerta tämä on täällä sanottu. Meidän on mahdotonta tukea sellaista ehdotusta, jolla sähköiset savukkeet on vaikeammin saatavilla kuin tupakka. Ja saatte varmaan tuhat vuotta selittää minulle, kuinka tupakka, joka tappaa puolet polttajista, on edelleen saatavilla kaikkialla. Ja sen sijaan sähköiset savukkeet, jonka kautta riskejä voitaisiin vähentää, olisi paljon vaikeammin saatavilla ja vaikka vain apteekista. En ymmärrä tällaista, kun on tuhansia ja, ja, ja miljoonia käyttäjäkin Suomessa, ää, Euroopassa. Esittelijä puhui neuvoston päätöksestä, jonka kautta sähköiset savukkeet olisi kokonaan lääkkeenä pidetty. todella tupakka tappaa. Puolet käyttäjistä sitä on joka paikassa saatavilla. Sähköiset savukkeet vain apteekissa. Emme voi hyväksyä tällaista. Sitten nämä kohdat, jotka ovat yhtä mieltä komission kanssa, eli etämyynnistä yhtä mieltä, verkkomyynti yhtä mieltä, ennakkolupa uusia tuotteita varten, sitten täsmennykset mainoksen kieltämiseen, esimerkiksi nuorten osalta ja, ilmainen jakelu, savukkeiden jakelu niin edelleen, nämä makuaineiden kielto siihen jo puutunkin ja mukaan lukien mentol, nuuskan osalta kannatamme statuskuota säilytetään vain poikkeus Suomea ja Ruotsia varten. Voivat säilyttää makuaineensakin sitten. Minä en ole koskaan polttanut enkä varsinkaan käyttänyt nuuskaa, enkä oikein tiedä, mutta olen ymmärtänyt, että ilman makuaineita se on ihan mahdotonta. Toivon, että komissio sitten puolustaa puolestaan kannattaa näkemystämme koskien vesipiippoja ja makuaineita siitä syystä, että ne, se, joka se on eh, se houkuttelee nyt nuoria ja nuoret ovat juuri se ryhmä, jota haluamme suojella. Siksi on tärkeää ottaa vesipiippu mukaan. En nyt kaikkiin asioihin puutu, se on tässä mahdotontakin pakkauksista vielä olemme yhtä mieltä siitä, että noudatetaan komission linjoja 75 prosenttia sitten täällä on tarkistuksia 65, 70, jopa 80 prosenttia. Ihan sama, mutta kunhan ollaan, jos mennään komission tavoitteiden alapuolelle, niin sitä emme kannattaisi. Belgia on yksi ensimmäistä Euroopassa, jossa ollaan eh, yli 70 prosenttia, joten se on minulle ehkä helpompaa Pitkin matka on jo käyty. Uskon, että ehdotus on kunnianhimoinen lopuksi haluaisin vielä puhua tuon Mandersin suulla. Se on kiinnostava ajatus. Ei aina pidä olla sooloilija. Todellinen ratkaisu ei, ei ole muu kuin hinta. Siihen meillä ei ole kuitenkaan kompetenssia. 882 tarkistuksessa Manders ehdottaa, että, että kaksinkertaistetaan tupakan painoa. Sen me voimme tehdä – Onko se sitten paketti tai pussi? Toisin sanoen nuorella on kaksi estettä. Tämä on kalliimpaa ja vaikea kuljettaa. Tässä todella este on todellinen. Tämä on viesti. Me enkä ole tässä mitenkään naivia. toistaan sen täysistunnossa. Meidänhän on annettava neuv- ohjattava eri alan ministereitä. Me näissä asioissa on aivan sieveteltävä, että, että että tupakka täällä Belgiassa maksaa kolme, kaksi kertaa vähemmän kuin muissa maissa. Todellinen tekijä tässä, vaikka valitettavasti se ei kuulukaan me koskee juuri tätä hintaa. Seuraavaksi Satu Hassi, joka on Karl edustaja tänään. Kiitos, kiitos esittelijälle, jonka kanssa on, voin olla yhtä mieltä monista asioista. Oli myös miellyttävä kuulla kansapuolueen kollegan Florensin arvostelevan kollegoja, jotka vain kopioivat tarkistuksia, jotka teollisuus on kirjoittanut. Minulla on kolme asiaa, jotka halu- neljä asiaa, jotka haluaisin esittää. Ensin nämä standardipakkaukset. Minusta se on perusteltua. Meidän täytyy muistaa, että tupakointi on yksi suurimpia tappajia. Se tappaa 700 000 ihmistä vuodessa Euroopassa ennenaikaisesti. Ei saisi olla mahdollista markkinoida tällaista tappavaa tuotetta pakkauksissa, joissa on mukavia värejä ja logoja, pakkaus on viime kädessä kommunikaation väline, jota yhtiöt käyttävät suhteessa kuluttajiin, ja siitä syystä tällainen standardipakkaus olisi hyvä. Toinen asia, lisäaineet. Linda jo erittäin hyvin selitti, miksi lisäaineet, mukaan luettuna mentol tai makuaineet, pitäisi kieltää. Ja minä haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että WHO on puitesopimus kehottaa osapuolia rajoittamaan tai kieltämään sellaisia aineita, jotka lisäävät tupakkatuotteiden maistuvuutta. Ja se, että kielletään makuaineita, voisi merkitä sitä, että noudatettaisiin sitä, mikä on tässä maailman terveysjärjestön puitesopimuksessa. Meidän ryhmämme on ehdottanut tällaista positiivilistaa, jota on kommentoinut ainakin Linda McEwen ja myöskin Frederick Ries. Ja ajatuksena on, että pelkästään aineet, jotka eivät ole makuaineita tai jotka muuten eivät lisää maistuvuutta tai houkuttelevuutta, että niitä voitaisiin käyttää. Ja sellaisia aineita, jotka eivät sinänsä ole haitallisia. Tässä olisivat siis kriteerit, ja tähän sitten liittyisi myöskin päätöksentekomenettely. Tämä kaikki on selitetty tarkistuksessamme 583. Kolmas asia on sähköiset savukkeet. Minusta sähköiset savukkeet ovat tarpeellisia. Ne ovat tapa, jolla savukojat voivat luopua tupakoinnista. Tutkimukset, joita meille on osoit- esitetty, ovat osoittaneet, että tällä hetkellä on hyvin paljon erilaisia sähkösavukkeita. Ne eivät ole luotettavia, eivätkä turvallisia. On järkeä siinä, <clears throat> että ne luokitellaan äh, lääketieteellisiksi tuotteiksi, kuten äh, komissio on esittänyt. Se ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että niitä sen jälkeen voitaisiin saada pelkästään apteekeista. Jäsenvaltiot voivat itse, tämä on päätös, jonka jäsenvaltiot tekevät. Se ei ole päätös, jonka me voimme tehdä täällä. Jäsenvaltiot itse päättävät, Voidaanko tällaisia tuotteita myydä tavallisissa kaupoissa tai pelkästään apteekeissa? Se, että ne tarvitsisivat luvan lääkinnällisenä tuotteina, ei merkitse sitä, että me rajoittaisimme sähköisten savukkeiden saattavuuden pelkästään apteekkeihin. Meidän pitäisi kuitenkin olla oikeudenmukaisia teollisuutta kohtaan ja sallia siirtymäkausi vähintään kaksi vuotta. Yksi asia, jota kukaan vielä ei ole kommentoinut tähän mennessä, mutta josta olemme tehneet tarkistuksen, ja jonka haluaisin ottaa esille tässä keskustelussa, on polonium-savukkeissa. Polonium ei ole tarkoituksella lisätty aine, vaan se on jotakin, mikä on tupakassa. Se on uraniumin äh, hajoamistuote, joka tulee lannoitteista, jotka sisältävät uraniumia. Ja kun tätä savuketta poltetaan, se höyryntyy ja menee keuhkoihin, ja se on silloin tällainen alfa-emittori, joka on hyvin vaarallinen ja merkitsee sitä, että altistutaan radioaktiivisuudelle. 20 savukkeen tupakointi päivässä vastaa sitä, että saisi sellaisen annoksen radioaktiivisuutta, kun saisi 200 keuhkoröntgenkuvaa vuodessa. Tämä on huomattavaa altistumista. On yksinkertaisia tapoja vähentää poloniumisisältöä savukkeissa, ja siksi me olemme ehdottaneet raja-arvoa myös poloniumille savukkeissa. Kiitos. Kiitos Satu Hassi. Ja nyt Anna Rosva. Martin Kälänen. Edustaja Kälänen jää. <laughs> Ja, jag talar på vägnar Martin Kälänen, där dessvärre inte är här idag. Tack och... Niin edustantalla kollega Kälänen ja hän ei päässyt paikalle. Hän haluaa kiittää esittelijä erinomaisesta yhteistyöstä. Ja aika hurjia juttuja tästä kuultiin. Niin, mitä tulee sähköisiin savukkeisiin? Me olemme edelleenkin huolissamme tästä saatavuudesta ja sitten näistä tarkistusten määristä. Niin. Reaalimaailmassa miljoonat ihmiset ovat riippuvaisia nikotiinista, vaikka me sitä toivoisikaan. Ja monet sitten myöskin kuulevat, kun tyydyttävät tämän nikotiinin tarpeensa. Valitettavaa on, että esittelijä ei huomioi tätä brutaalia taktiikkaa. Täällä ehdotetaan sähköisten savukkeiden saatavuuden rajoittamista. Varjoesittelijämme on sitä mieltä, että sähköiset savukkeet tarjoavat parhaan mahdollisuuden turhien kuolemantapausten välttämiseksi. Ja tästäpä syystä varjoesittelijämme on esittänyt oman tarkistuksensa, jotka ovat pitkälti muiden kollegoiden kantaa. Eli vuoteen 2017 mennessä komission tulisi laatia turvallisuus- ja riskiarvio ja kustannustehokkuusarvio. Arvon kollegat, miljoonien ihmisten hengestä on nyt kyse ja meidän on nyt löydettävä paras ja toimivin sähköisiin savukkeisiin liittyvä lainsäädäntö. Sitten näihin standardisoituihin pakkauksiin. Tämän aiheen suhteen olemme sitä mieltä, että tarkoituksena on toki kansanterveyden tilan parantaminen, mutta olemme edelleenkin huolissamme siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä ehdotuksella olisi muun muassa vapaiden markkinoiden toimintaan ja teollisen tekijän oikeuksiin. On olemassa lukuisia ehdotuksia yksinkertaistettuihin pakkauksiin liittyen. Meillä on olemassa muun muassa Australian esimerkki, mutta tässä mennään ehkä pidemmälle kuin mitä direktiivissä halutaan. Eli tässä saattaa toissijaisuusperiaate kärsiä, joten ehkäpä voitaisiin harkita toisenkinlaista lähestymistapaa. Niin, vaikuttaisiko yksinkertais sitten pakkausten käyttö kansanterveyden tilaan. Meidän tulisi nyt välttyä siltä, ettemme löydäkään kompromissia ensimmäisessä käsittelyssä, jos kynsinhampaa pidämme kiinni tästä vaatimuksesta yksinkertaisista pakkauksista. Henkilökohtaisena kommenttina toteaisin, että nämä kuvat eivät kuluttajia kiinnosta. Nämä savukepakkaukset laitetaan johonkin toisen pakkauksen sisään ja silloin nämä kuvat eivät näy enää laisinkaan. Ja mitä tulee sitten nuuskaan, ehkä minulla on vain tällainen pohjoismainen näkemys tästä asiasta, mutta tanskalaiset, suomalaiset, norjalaiset ovat nuuskan suurkuluttajia. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että tässä ehdotuksessa annetaan mahdollisuus huomioida ne markkina-alueet, joilla nuuskaa käytetään suuressa määrin. Eli että näissä maissa nuuskaa voidaan laillisesti myydä, mikäli niin haluaa. Ja sitten lopuksi toteaisin vielä, että toivottavasti kahviin ainakin kofeiini jää ja että tätä maistuvaa kofeiinia ei lähdetä kieltämään. Liebe Anna Rosbach. Liebe Anna Rosbach. Hyvä Anna Rosbach. Jotkut kollegat ovat, ovat jo merkinneet äh, näihin kahvikupeihin sellaisia merkintöjä. No niin, seuraavaksi Oreste Rossi. Si, grazie, presidente. Io... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen edelleen hyvin kriittinen tämän tekstin kanssa, joka komissiolta tuli. Olen hyvin kriittinen myös tämän esittelijän kannan kanssa, jota pidän talebanimaisena. Voipa hyvin olla, että pian tulee joku, joka sanoo, että kahvikin on, on vaarallista ja se pitää kieltää. Tätä juuri pelkkää pitkäänkin. Tämä teksti ja varsinkin nämä tarkistukset haluaa tehdä lapun polttajista. Ja näin, kun puhutaan täysi-ikäisistä kansalaisista, toki olen yhtä mieltä alaikäisten asiasta, mutta kun kyseessä on täysikäinen kansalainen, niin äh, jos hän haluaa itsensä sillä tappaa, niin polttaa, niin tappakoot sitten me lainsäätäjänä sitten haluamme tästä hänen halustaan ja pahestaan tulee sellainen, niitä vastaan on hyökkättävä. Hän ei voi sitten enää polttaa sitä, mitä haluaa, koska lainsäätäjä kieltää sen, koska se tekee hänelle pahaa. Minusta tämä ei ole oikein. Tulevaisuudessa kofeinin lisäksi joku varmaan haluaa kieltää vaaralliset urheilulajit tai rasvat tai alkoholin, koska ne, nekin ovat haitallisia. Näin tässä pian käy esittelijä. Esittelijä julisteessa on näitä sätkynukkeja, mutta sehän on sitten ka- kaiken loppu, jos kaikki on säädelty ja mitään omia vapauksia ei ole. Tämä olen todella pelottavaa. Minun mielestäni on annettava riittävät tiedot näin ei Italiassa edes tehdä. En tiedä muista maista, hoidetaanko tämä Italian koulussa. Ei Italian koulussa ainakaan kerrata lapsille, mitä vahinkoa tulee savusta tai liiallisesta polttamisesta. Hiukan ainakin, mutta ei tarpeeksi. Meidän on annettava tietoja ja näin täysikäisten kansalaisten tehtävänä on valita, mitä he haluavat tehdä. Tietenkin on oikein, että kielletään polttaminen suljetuissa tiloissa ja silloin, kun sitä on haittaa muille. Mutta jos asiasta tietoinen täysikäinen kansalainen haluaa valita polttamisen, niin ei lain sääntäjän pitäisi sitä estää. Onko se sitten pitkä tai paksu tai ohut tai mikä tahansa, se on heidän oma asiansa. Sitten täällä on kollegoita, jotka sanovat, että pitäisi laillistaa nämä kevyet huumeet ne pitäisi vapauttaa. No juu. Minä olen sitä mieltä, että tämä, tämän asian kautta ryhdytään rajoittamaan henkilökohtaisia vapauksia. Minäkin olen huolissani näistä sähköisistä savukkeista. Ei ole niin varma, että ne olisivat harmittomia. Minä vastustan sitä, että niitä pidetään lääkkeenä. Suurin osa henkilöstä, joita minä tunnen, jotka haluavat lopettaa polttamisen, heille sähköisestä savukkeesta tulee savukkeen korvike, eikä tapa, jolla polttamista pääsee eroon. Sitä poltetaan tavan, tavan vuoksi. Se on ikään kuin proteesi. Jos sitä tulee lääketieteen, lääkkeenä pidettävä, niin sitten loppu niin käytän sitä. Se on korvaava, korvaava tuote, mutta ei mikään lääketieteellinen tuote minun mielestäni. Parlamentin sisältäkin on esitetty paljon kysymysmerkkejä koskien taloutta ja työpaikkoja, vaikutuksia kansalliseen kauppaan, laittoman kaupan lisääntyminen, Eikä näiden paket, paketointia koskevien muutosten vaikutuksista ole aivan selviä. Minä todella haluaisin toistaa vielä, että henkilökohtaisen vapauden pitäisi olla tärkeimmässä asemassa. Ja asiasta tietoisten täysikäisten kansalaisten pitäisi saada tehdä, mitä heitä huvittaa. Seuraavaksi kollega Andersen, joka on Guen varjoesittelijä. Achso, die kommt gleich aus dem Regi zurück. Tulee kohta registä takaisin, saan kuulla juuri tämän. No sitten, hän siis tulee kohta paikalle. Ja nyt luen puhujat. Jetzt, äh, hier haben. Puheenvuoropyynnöt, jos johtuu joku ilmoittautukaa. Ein Richard Seber, Renate Sommer, Holger Kramer, Peter Liese, äh, Herr Bartolozzi, dann Gladys Wilmot, äh, Andres Perillo Rodriguez, dann Esther de Lange, und Christopher Fjellner und Edith Estrella. Habe ich jemanden vergessen? Onko joku unohtunut? Ei ilmeisesti unohtunut kukaan. Gardini vielä listalle. Ja ehdottaisin, että puheaika olisi kolme minuuttia jokaisen, niin että kaikki saavat käytettyä puheenvuoron, niin että sitten kukaan ei jää vaille tilaisuutta puhua tästä tärkeästä aiheesta. Aluksi Richard Zeber. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat erityisesti käsitelleet tätä aihetta. Tietysti erityisesti esittelijä ja varjoesittelijä ja samoin myöskin sihteeristöä, kun on yli 1300 tarkistusta. Se merkitsee sitä, että tehtävä on ollut valtaisa. Uskoakseni täällä parlamentissa meillä on rooli lainsäätäjinä ja uskoakseni meistä riippuu se, että tämä tuote, joka on tosiasia meidän maailmassamme, että me teemme siitä mahdollisimman turvallisen ja meidän tehtävämme on myös terveyspolitiikan harjoittaminen ja toimia asianmukaisesti. Ei halua tietenkään tilanteessa jossa kaikkea kielletään, vaan meidän pitää pyrkiä yhdessämme yhdessä asteittain päästä siihen suuntaan, että savukkeiden kulutus vähenee ja, ja siihen, että käytetyt tuotteet tulevat turvallisemmiksi. Tämä on perustehtävä ja tästä ovat kaikki jäsenvaltiot ovat ottaneet se sitoumuksekseen tässä puitesopimuksessa. Tupakkateollisuus pyrkii ennen kaikkea lisäaineiden avulla ensinnäkin pitäisi saada tältä osin lisää avoimuutta ja sitten selvittämään myöskin se, onko se, mitä tupakkatulos tekee, todellakin turvallista. Olen tehnyt nämä esitykset liittyvät tähän positiivilistaan. myös se on mielenkiintoinen, hyvä lähestymistapa, joka menee tähän suuntaan. Toiseksi haluaisin viitata sitten passiivisen tupakoinnin vaaroihin. Ennen kaikkea lapset ja, ja raskana olevat naiset, joita olemme tehneet tarkistukset 54-55, joissa esimerkiksi viitataan tähän kysymykseen. Eli jos tupakoi ja tavallaan, jotka voi sitten puolustautua tätä vastaan, heitä rastetaan sitten. En halua nyt kiinnittää tähän mitään filosofiaa, se, että kuvat olisivat tehokkaampia kuin tekstoja. Tästä on selvityksiä, jotka osoittavat, ja totta kai meidän täytyy pyrkiä nimenomaan estämään nuorten tupakointia. Tietysti merkitystä on myös sillä, onko komission lähestymistapa oikea. Minä epäilen sitä. Minusta pitäisi tutkia vielä sitä, miten tätä välinettä voitaisiin paremmin käyttää, jotta voitaisiin harjoittaa todellakin terveydensuojelua. Ja lopuksi haluaisin myöskin tupakkateollisuudelle lähettää viestin, kuten keskustelu osoittaa, että täällä se on melko kiivasta, mutta se, miten täällä harjoitetaan lobbailua, on minusta kyllä hiukan äärimmäistä se, että meitä yritetään painostaa ja minä kääntyisin tupakkatuotannon puolelle ja sanoisin, että olisi parempi pelata avoimin kortein ja on tärkeää, että parlamentti ja lainsäätäjä jäsenvaltioissa saa, käyttä, saa toimia oman roolinsa mukaisesti, koska muuten sillä on kielteistä vaikutusta tähän tälle teollisuuden sektorille, kuten olemme saaneet nähdä jo aiemmin Daligatein yhteydessä. Renate Kram, Renate Soma. So weit sind wir noch nicht. No, ei olla vielä niin pitkällä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, tässä puhutaan edelleenkin laillisista tuotteista, joten ei nyt mennä liian pitkälle. Monet ehdotukset menevät liian pitkälle kun tupakkatuotedirektiiviä ollaan korjaamassa. Tietenkin me, meidän pitää päästä turvallisempaan tilanteeseen, emmekä halua nuoria tupakoimisen tielle, mutta jäsenvaltiosta löytyy nuoria suojelevia lainsäädäntötoimia. Mitenkäs niitä ylipäätään noudatetaan? Kyllähän jäsenvaltiot joutuvat hoitamaan tämän asian, ja tämä liittyy myöskin muihin tuotteisiin, kuten alkoholiin, joten ei asiat hoidu kuntoon pelkällä eurooppalaisella sääntelyllä. Kun katsotaan nykyistä unionin kriisiä, niin ehkäpä sen valossa on aika lailla kyynistä todeta komission puolelta, että no, tämä ehdotuksemme vie 5000 hengeltä työpaikan, mutta 8000 uutta työpaikkaa syntyy, mutta enpä tiedä mistä ne syntyisivät. Niin, millä alalla? Kysyisin tätä komissiolta. Ja muistutettakoon myöskin siitä, että nämä ihmiset, jotka menettävät työpaikansa, ovat myöskin kuluttajia. Mutta tämä on valiokunta ja meidän täytyy muistaa nämä henkilöt. Ja meillä on oma vastuumme kansalaisia kohtaan, joita me täällä edustamme. Me puhumme siis laillisesti myynnissä olevista tuotteista. Ja mitä tulee tähän jäljitettävyyskysymykseen, niin tämä ehdotus menee liian pitkälle. Se ei ole hyvä asia, erityisesti PK-yritysten näkökulmasta katsottuna. Tämä on aika lailla mahdoton vaatimus. Ja mitä tulee yksinkertaistettuihin pakkauksiin, niin tämäkään ei ole hyvä ratkaisumalli, sillä se ei vähennä, vaan on omiaan lisäämään väärennösten määrää. Eli meidän täytyy vain pitää kiinni siinä, että sekä tupakasta että savukeaskista löytyy nämä tuotetiedot. Ja sanotaan, että tupakan polttaminen tappaa tai voi aiheuttaa terveysvaaroja. Tietenkin voimme myöskin pohtia tätä myyntiä apteekin kautta ja yhtä lailla tärkeänä on huomioida tämä vesipiippukysymys. Mitä tulee sitten makuaineisiin, yleispätevä kielto ei ole hyvä asia. Ja nuuska pitää ottaa tästä soveltamisalasta pois. Ja mehän tiedämme, että nuuska ei ole terveydelle haitallinen. Ja niin kuin täällä jo todettiin, niin nämä delegoidut säädökset, joihin komissio viittaa, jos tällaista säädösten määrää pitäisi lähteä käsittelemään, niin se kyllä johtaa siihen, että eurooppalainen lainsäätäjä jää taka-alalle. Tämähän tarkoittaisi sitä, että komissio voisi jatkossa yksin päättää uusista tulevista muutoksista. Eli meidän täytyy muistaa, mikä on meidän roolimme. Voi tietenkin teknisiäkin delegoituja säädöksiä olla näiden joukossa, jotka ovat oikeutettuja ja perusteltuja, mutta tämä komission ehdotus menee kyllä hävyttävän pitkälle, joten tätä me emme missään nimessä saa hyväksyä. Seuraavaksi Kuen varjoesittelijä Rova Andersen, joka on tullut juuri sisälle, joka oli alukehitysvaliokunnassa. Olkaa hyvä, Rova Andersen. Uh, thank you, Chair, for your indulgence and thanks again. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esittelijän Linda McCaven suuresta työstä. Pahoittelen, että jouduin lähtemään välillä, koska jouduin käymään regivaliokunnassa hoitamassa asiaa. Meillä on todella valtava määrä tarkistuksia, 1360 koskien tätä tupakkadirektiiviä. On selvää, että valtavaa lobbausta on tullut teollisuudelta. Jotkut kollegat ovat kuitenkin tehneet samantapaisia tarkistuksia kuin itse, jolla pyritään suojelemaan kansalaisten terveyttä eikä teollisuuden kassaa koneita. Täällä on jo monista asioista keskusteltu. Haluaisin tuoda esille muutamia tärkeitä kehityskulkuja, joita tällä viikolla omassa maassani Irlannissa on tapahtunut. Pääministerikin puuttui tähän asiaan ja ensimmäisen kertaa Irlannin pääministeri on toiminut tällä tavalla. Oli jo toivoa. Irlannissa päätettiin lähteä sataprosenttisesti standardoidun paketoinnin suuntaan kesäkuussa. Siitä tulee ensimmäinen EUn jäsenvaltio toinen maailmassa Australian jälkeen, jossa tämän tyyppisiä toimia otetaan käyttöön. Toivomme, että tästä tulee merkittävä ennakkotapaus ja se vaikuttaa neuvotteluihin tällä neuvost- parlamentissa ja neuvostossa. Sitten nämä makuaineet. Komissio ehdottaa, että tietyt lisäaineet ja makuaineet sallitaan, mikä, jos ne eivät ole näitä niin sanottuja tunnusomaisia makuaineita. Minä kannattaisin, että kokenaan kiellettäisiin ylimääräiset lisäaineet, jotka eivät ole tarpeellisia valmistusprosessissa. Tähän kuuluu kaikki lisäaineet, jotka voivat lisätä tupakkatuotteen houkuttelevuutta. Uskon, että komission ehdotusta tulee olla vaikea toteuttaa. Se, mitä komissio koskee itsenäiseksi testipaneeleiksi on myös vaikea. On aineita, joilla pyritään peittämään tupakan katkera maku. Minä olen tehnyt tarkistuksen sokerin käytöstä tupakkatuotteissa. Minusta sille ei pitäisi antaa poikkeusta. Sokeri on selkeästi sellainen aine, jolla pyritään tekemään tupakan mausta miellyttävämpi ja näin lisätä sen houkutteluvuutta. WHO on suuntaviivoissa todetaan, että olisi kiellettävä tai rajoitettava niiden aineiden käyttöä, joita voidaan käyttää tupakkatuotteiden miellyttävyyden lisäämiseksi. Jotkut henkilöt ovat pyytäneet, että mentol säilytettäisiin myös sokerin säilyttäminen tässä ristiriitaista. Jos haluamme, että nuoret eivät aloita polttamista, olisi hyvä, että meillä olisi positiivinen luettelo ja siksi meillä on tarkistus koskien lisäaineita, joita saa, saa käyttää tupakkatuotteissa. Ainoastaan sellaisia aineita, joille on poikkeus annettu, vain niitä voitaisiin käyttää. Tiedän, että monia muita asioita on täällä käsitelty. Haluaisin vielä kerran keittää Linda McAvania hänen tekemästään kovasta työstä ja kiitän myös puheenjohtajaa tästä ajasta. Holger Kramer. Kiitos puheenjohtaja. Demokratiassa keskustelu on ratkaiseva elementti ajatusten vaihdossa ja debattiin keskustelun kuuluvat argumentit. Minusta on demokraattisen kulttuurin menetystä, jos sellaiset argumentit, jotka eivät ole tervetulleita, leimataan jonkin lobin ajamiksi tai tavallaan sitten julistetaan joku organisoitujen intressien hantlankariksi. On joko olemassa hyviä argumentteja tai, tai sitten niitä ei ole, ja minusta meidän pitäisi pitää keskustelun taso sellaisena, että keskitymme argumenttien vaihtamiseen, kuin siihen, mitä kukaan on kenenkin takana. Voimme jatkaa kahvilla tätä keskustelua vielä. Renate Sommerin kanssa olen yhtä mieltä. Um, die gesagt hat, dass... Voimme todellakin käydä tämä keskustelun täällä. Vain kolme minuuttia aikaa, sä menet minulta juuri aikaa. Ähm. Kertaisi, että keskustelu käydään kahvilla. Niin, haluaisin puuttaa sisältöön. Voin olla yhtä mieltä Renate Somerin ja edelleen muiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että direktiivi menee liian pitkälle, se on liian rajoittava. Haluaisin keskittyä muutamiin määräyksiin, joita komissio esittää pakkauksiin. Ne ovat niin pitkälle meneviä, niin yksityiskohtaisia, että lukiessani lukeessani kolme, katsos kohti ja 13, voisi kysyä, miksi komissio ei ala itse jo valmistaa tupakkapakkauksia. Ei tällainen mitään tekemistä markkinatalouden kanssa. Ei mitään liikkumavaraa enää. Haluaisin muistuttaa näistä varoituksista, että EU WHO-tasolla on allekirjoittanut julistuksen, jossa se on tunnustanut sen, että 50 prosenttia varoituksista pakkauksissa ovat riittävä väline väestön terveyden suojelemiseksi. Miksi yhtäkkiä 75 prosenttia? Missä on tämä lisähyöty? Minä en ymmärrä sitä. Lisääkö tämä nyt sitten sitä, että yhä useampi ihminen vakuutuu siitä, että tupakoisi vähemmän, jos vastaisuudessa 75 prosenttia, jotkut ovat vaatineet 100 prosenttia pakkauksesta, olisi pelkkiä varoituksia, tai että, että siirrytään standardipakkauksiin. Missä ovat asialliset perustelut? Sen lisäksi on jotakin määräyksiä, joiden merkitystä ei oikein voi ymmärtää. Nämä itse käärityt tuotteet nyt haluaa komissio kieltää näihin liittyvät kartonkipakkaukset ja haluaa, että siirrytään pelkästään pusseihin. Miksi ei voida enää myydä näitä tällaisissa pyöreissä kartonkipakkauksissa, miksi nämä pusseissa? Minä ymmärrän, mikä olisi järkevä perustelu tälle en ole saanut vastausta, vaikka otin yhteyttä komissioon ja kysyin tästä. Ja sitten lopuksi komission esityksessä on yksi muotoilu, joka hiukan hätkähdytti minua. Ei mitään liikkumavaraa enää tuotteiden muokkaamisessa, luomisessa, mutta jos tulee jokin luova ajatus, niin komissio yksinkertaisesti vain toteaa, että pakkaukset eivät saa osoittaa mitään sellaisia elementtejä, jotka voisivat jotenkin ilmaista, että oli jotakin myönteistä yhteiskunnallista vaikutusta. Tämä muistuttaa minua kommunistisia hallintoja. Mitä tekemistä lainsäädännöllä on tekemässä demokratian kanssa? Tässä mielessä tässä niin kuin asia lyödään lukkoon delegoidussa säädöksessä. Minä haluaisin vastauksen komissiolta, mitä tämä mielivaltainen muotoilu viime kädessä merkitsee. Minusta tämä laki siinä muodossa, kuin se nyt on, on sovelias vahvistamaan monien kansalaisten epäilyksiä EUta kohtaan. Meillä on suuntaus, että yhä useimmat ihmiset suhtautuvat kriittisesti EUhun, ja se, mistä me täällä keskustelemme, on hyvin sovelias tämän keskustelun vahvistamiseen. Pete Liise. Niin, herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Yritän vastata näihin kysymyksiin asiallisesti, mutta ymmärrän toki, että kollega Florence on närkästynyt, sillä tämä sitaatti, johon kollega Flores reagoi, ei ollut asiallinen. Niin on kaksi raja-arvot henkilöautoille. Kollega Kramer totesi siihen liittyen saksalaisessa suuressa lehdessä, että Euroopan unionin ympäristövaliokunnan jäsenet ovat lähinnä haaveilijoita. Tämä on fakta. Niin, nämä ovat kompromisseja, jotka Aldekin on hyväksynyt ja minun mielestäni näin ei tulisi toimia. Eli euroskeptisyyttä vastaan ei taistella tällaisten kommenttien avulla. Niin, minä olen pitkälti tyytyväinen komission ehdotukseen. Se on tasapainoinen. Sen osoittaa jo tämä tarkistusten kirjo, mitä tulee pakkauskokoon. Niin tämä on ihan hyvä ehdotus. On hyvä, että kollega McEvan yrittää välttää turhaa sääntelyä. Mitä tulee lisäaineisiin, niin kollega Florence kertoi kaiken oleellisin. Ja ehkäpä vielä jotain järkevämpää pitäisi löytää sitten äh, kärjettupakan liittoon. Ja sitten mitä tulee 1, 3, 5, 2, 5, 3 ja 5, 4 tarkistuksiin. Kollega McEvan ja kumppani, teidän tulisi katsoa näitä hyvin tarkkaan. Tässä ehdotetaan, että että passiivisen tupakoinnin vaarat tulisivat korostetusti esille, erityisesti lasten näkökulmasta katsottuna. Jos Brysselissä tai jäsenvaltioissa mennään kadulta ihmiseltä kysymään, että aiheuttaako tupakka keuhkosyöpää, niin kyllähän ihmiset sen tietävät, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, ennen parlamentaarikuraani osallistuin tutkimuksiin ja Tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi johtaa myöskin kätkyt kuolemaan, aivokalvon tulohdukseen ja muihin asioihin, ja nämä täytyy, näistä tulee ihmisiä valistaa. Jokaisella on tietenkin vapaus toimia vapaasti, mutta me emme saa lähteä lapsia lasten terveyttä heikentämään, joten tähän liittyviä tarkistuksia pitäisi tukea. Komissio sanoi, että meidän ei tulisi puuttua tämän tyyppisiin kysymyksiin, mutta mehän tiedämme, että keskusteluissa mukana olivat hyvin monet ihmiset ja komissiolle toteaisin vain, että ehdotus on pöydällä, tässä on toimittu komitologian menettelyn mutkaisesti ja meidän täytyy vain katsoa, ettei komissio toimi miten lystää, vaikka asioista on yhdessä jo sovittu. Ja toivoisinkin, että kollegat voivat tukea näitä tarkistuksia, joita olemme tähänkin liittyen esittäneet. Kiitoksia. Vatolotse. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja korostaa, että yhdessä muiden italialaisten envivaliokunnan jäsenten kanssa olemme tehneet useita tarkistuksia tähän tekstiin. Kaikki koskevat huoltamme, joka koskee näitä kantoja, joista saattaa olla hyvin kielteisiä vaikutuksia tekijänoikeuksiin, sisämarkkinoiden kilpailuun ja työpaikkoihin, kansalaisten turvallisuuteen. Näyttää siltä, että tehokkaasti ei saavuteta kansanterveyteen liittyviä tavoitteita. Lisäksi tähän liittyy oikeudellisen varmuuden epäselvyyttä. Tämä koskee lainsäädäntöjen lehentämistä ja sisämarkkinoiden toiminnan parantamista. Näitä tavoitteita on käsitelty Monet kansalliset parlamentit ja Italiankin edustuslaitokset ovat ilmaiset kielteisen kantansa direktiivin subsidiariteetista. Nyt tämä vahvistaa huoliamme. Ohuista savukkeista tehdyt ehdotukset eivät tunnu pääsevän tavoitteisiin, mutta niillä häitetään sisämarkkinoita. Harminisoidaan toimia, jotka kuuluisivat oikeastaan jäsenvaltioille. Sitten pakettien standardointu, varoitusten suurentaminen – Tämä uhkaa yritysten tekijänoikeuksia ja TRIPS-sopimuksia. Sitten vaikeampi tuotteiden saattavuus, kun kyseessä on riskisemmät tuotteet, joita varten ei ole ad hoc-sääntelyä, ja sähkösavukkeet, joista on paljon sanottu. Sitten vielä huolenaiheita koskien asioita, joilla annetaan valtaa komissiolle myös keskeisissä asioissa. Perussopimusten mukaan tällaisen vallan pitäisi olla rajoitettua. Tässä tapauksessa ehdotetut toimet haittavat jäsenvaltioiden ja lainsäätäjien valtuuksia. Olemme tehneet tarkistuksia, joilla pyritään vaikuttamaan vaikuttamaan seikkoihin, jotka koskevat myös kuluttajien terveyttä. Ja että voitaisiin vähentää negatiivisia vaikutuksia markkinoille. Olen vakuuttunut siitä, että olisi tehokkaampaa toimia niin, että tehtäisiin ehdotuksia, joiden kautta valmistajat investoisivat ennaltaehkäisyn kampanjoihin niin, että tiedotettaisiin erityisesti nuoria ja raskaana olevia naisia tupakoinnin vaarasta. Kiitos ja seuraavana edustaja Vilmots. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, että olen pitkälti samaa mieltä kollega Andersenin kanssa ja onnittelen Irlantia tehdystä päätöksestä. Tämä on hyvä uutinen. Mutta on valitettavaa kuulla, että tupakointi rinnastetaan kahvin juontiin. Minun mielestäni tässä vesitetään tämä koko keskustelu. Tämä on liian tärkeä asia. Kyse ei ole siitä, että me kiellämme tupak rikkoimisen. Kyse ei ole vapauden riistämisestä, vaan siitä, että me tiedämme, kuinka tärkeästä kansanterveydellisestä asiasta on kyse. Yksi puolet tupakoista kuolevat. Puolet. Se on melkoinen lasku, joka lankeaa kansalle maksettavaksi. Ja tässä menetään ihmishenkiä. Kyse ei ole mistään vähäpätöisestä asiasta, vaan tärkeästä asiasta. Meidän ei tulisi vesittää tätä keskustelua. Täällä on jätetty monia tarkistuksia erinäisimpiin asioihin erinäisistä ryhmistä joten en palaa niihin sen kummemmin, mutta mitä tulee sähköisiin tupakkatuotteisiin, niin tätä tuotetta pitäisi käyttää tai siihen pitäisi suhtautua ja sitä tulisi käsitellä samalla tavalla kuin kaikkia muitakin tupakkatuotteita. Ja sitten yksi erityiskysymys, eli tämä tupakkatuotteiden myynti ja myyntipaikka, sitä ei ole sen kummemmin täällä vielä huomioitu. Monissa jäsenvaltioissa pannaan täytäntöön näitä ö, määräyksiä ja tämä tutkimusten mukaan vaikuttaa siihen, aloittavatko muun muassa teini-ikäiset tupakoinnin. On tutkimuksessa muun muassa huomattu, että jos tupakkatuotteet ovat esillä, niin nuoret äh, ryhtyvät kolme kertaa todennäköisesti tupakkoijiksi kuin ne, jotka eivät näitä tuotteita kassalla näe joten meidän täytyy varmistaa, että tällä tiellä jatketaan. Meidän täytyy varmistaa, että tupakkatuotteet eivät ole näköisellä, mutta jotkut sanovat, että tämä ei ole EUn toimivalta, mutta jäsenvaltiot joutuvat käräjille, koska tupakkavalmistajat esittävät omat argumenttinsa tämän kiellon kaatamiseksi. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa tämä ehdotus on ollut mukana, mutta sitä muutettiin viime hetkellä ja se on valitettava. Ja toivottavasti tätä asiaa tarkastellaan täällä uudemman kerran, koska minun mielestäni tämä voisi olla toimiva ratkaisumalli taistelussa tupakoimista vastaan ja estääksemme nuorten tupakoimista. Ja näin voidaan pelastaa tuleva sukupolvi tältä uh, tuholta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Rodriguez. Puheenjohtaja. Tämä on todella kunnianhimoinen ehdotus. 12 vuoteen ei ole tätä direktiiviä uudistettu, nyt sitä on, uudistetaan niin, että päästäisiin eteenpäin. Aina kun tätä asiaa käsitellään, se herättää huomiota lobbyen kiinnostus on ollut ehkä liiallista. Espanja on tupakkavalmistaja maa ja meidän on pitänyt käyttää enemmän aikaa sen selittämiseen, mitä direktiivissä ei sanota ja mitä se ei aiheuta, kun päinvastoin olemme tehneet tarkistuksia ja niillä pyritään saavuttamaan tasapainoinen kanta niiden kantojen välillä, jotka haluavat kieltää kaiken ja niiden, jotka haluavat vain muistaa voitot, ja tämähän ei ole direktiivin tarkoitus. Olemme sitä mieltä, että on säilytettävä voitto poikkeus sikareiden osalta, koska eihän nuoriso aloita havannalaisten polttamisella, vaan aloitetaan aivan toisen tyyppisistä tupakkatuotteista. Sitten tämä 10 prosentin on hyvä, mutta se olisi otettava 10 maahan, jossa eniten poltetaan, olisi otettava huomioon maiden koko. Sitten olemme yhtä mieltä siitä, että poistetaan lisää aineita. Ne, jotka haluavat polttaa polttaa tapa, tupakka niin polttakoot sitten tupakkaa eikä kanelia tai, tai vattua. Sen se so, sokeri on enemmän lisännyt on, tiettyistä tupakalehdistä kuivauksen ja prosessoiden aikana menetetään osa, osa tätä esimerkiksi mehunkin teossa prosessissa menetetään vähän vettä ja silloin sitä on lisättävä, eikä se ole silloin mikään lisäaine joka olisi keinotekoinen tai myöskään vieras tälle alkuperäiselle luonnontuotteille. Meidän olisi päästävä sopimukseen unohtamatta sitä, että kun haetaan tasapainoa, on muistettava, mikä on suojeltava direktiivin kautta, eli se, että nuoret eivät aloittaisi polttamista ja että suojeltaisiin kansanterveyttä. Siksi tämä direktiivi tuleekin terveydestä vastaavalta komission jäseltä ja sitä käsitellään äh, siinä valikunnassa. Siksi meidän on oltava yhteistyössä eri osapuolten kanssa ja välttää intressi terveys. Meidän ei pitäisi lähteä mihinkään radikaaliin suuntaan. Jos näin toimimme, niin varmaan samaan aikaan hyvän tekstin, niin on sitä aivan vakuuttunut. Kiitos. Esther de Lange. Thank you, Chairman. Uh... puheenjohtaja. Kuten monet muutkin, vaan eivät kaikki, olen keskittynyt sen varmistamiseen, että pääasiassa keskityn siis siihen, että tupakkateollisuus ei saa uusia kuluttajia ja, ja että ne, jotka ovat joku tupakoijia, eivät aiheuta vahinkoa muille. Siitä lähtien, kun Belgia otti käyttöön tupakoinnin kielon kaikissa ravintoloissa ja baareissa, on en, ovat ennenaikaiset lasten syntymät vähentyneet huomattavasti näiden toimien vuoksi. Olen tukisin Peetelisen tarkistusta, joka liittyy nimenomaan tupakkonin vaikutukseen syntymättömiin lapsiin. Haluaisin samanaikaisesti myöskin korostaa toista asiaa ensisijaisesti näiden kolmen minuutin aikana, jotka ovat käytössäni, että jo puitesopimus, joka koskee tupakkaa, siinä todetaan, että osapuolten tulisi kieltää sellaisten tuotteiden sellaiset tuotteet, jotka on osoitettu lapsille. Minäkin olen saanut tällaisia 6. joulukuuta, eli lahjaksi aikoina lapsena. Siis se, että annetaan lapselle tupakka, suklaat, savukkeita ja me käytimme niitä tupakoinnin jäljittelyä, mutta niitä ei kuitenkaan ole vielä täysin kielletty. Tässä on siis kysymys, jota pitäisi käsitellä. Ja huolestuttavampaa on vielä se, että nyt nämä tuotteet, joilla pyritään houkuttelemaan lapsia, ovat edistyneempiä kuin nuo suklaasavukkeet, jotka me tunsimme. Esimerkiksi vesipippu, vesipippu kynästä olen kuullut, jossa ei ole tupakkaa eikä nikotiinia, on pelkästään tällaisia makuaineita ja vastaavaa. Ongelma vain on siinä, että me emme tiedä, mitä, miten nämä tällaiset erilaiset makuaineet vaikuttavat terveyteen – ja kuitenkin ne ovat hyvin houkuttelevia nimenomaan nuorille lapsille, koska ne ovat tällaisia eh, kiiltäviä kyniä, punaisia, vihreitä, niissä on pieni LED-valo, eli kun vetää henkeä, silloin tämä pieni LED-valo eh, syttyy palamaan ja tämä on tällainen lapsia houkutteleva. Ja jopa kahdeksan vuotta vanhat lapset käyttävät näitä, ovat saaneet tällaisia käyttöönsä. Minun mielestäni nämä ovat tällainen ihanteellinen tapa, jolla teollisuus saa ihmiset tupakoimaan todella. Tämä nykyinen lainsäädäntö ei kata näitä, tätä asiaa pitää käsitellä ja minusta meidän pitäisi kieltää ne samalla tavalla kuin nämä suklaasavukkeet. Joka olisi myös muodollisesti kieltää. Olen huomannut, että Rova Riis on tehnyt samantyyppisiä tarkistuksia. On hiukan vaikea oikeudellisesti saada sellainen sanamuoto, jolla nämä, nämä kiellettäisiin. Olen pyrkinyt kattamaan tämän kategorialla, jossa puhutaan tupakkatuotteita jäljittelevistä tuotteista. En tiedä, miten tämä tehdään, mutta pääsi, että me teemme sen. Tämä on minun viestini. Ja sitten delegoidusta säädöksestä. Olkaa tietoisia, että, että pelkästään tämän talon ei pitäisi huolestua komission yrityks, yrityksistä, vetää kaikki valta lainsäädännön korjaamisesta itselleen. Haluaisin muistuttaa komissiota, että se ei ole mikään välittömillä vaaleilla valittu elin. Itse asiassa myöskin kansallisparlamentit ovat huolissaan siitä, että olemme luomassa tällaisen tilan, jota voidaan valvoa, jos, jos komissio saa valtaisan määrän valtaa delegoitujen säädösten kautta, jolla se voi osittain pyrkiä tulevaisuudessa muuttamaan äh, lainsäädäntöä. Miksi alankomainen parlamentti on huolestunut tästä ja näitä muutkin. Tuen Lindaa siinä, että meidän tulisi sanoa, että meidän pitäisi pyrkiä tässä hiukan rajaamaan komission kunnianhimoa. Next speaker. Seura Christopher Fjellner. Much, Mr. President. First I'd like to... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset Linnalle siitä, mitä hän sanoi Nuuskaan liittyen. Eli tässä pitää valita joko se on laillinen EU:ssa tai sitten vain kunnioitetaan liittymissopimusta ja käytetään tätä poikkeusmahdollisuutta, niin kuin täällä kollega Riis totesi. Eli siihen puuttumatta oleminen niin ei ratkaise asiaa. Kyllä meidän täytyy jollakin tavalla ottaa tämä asia huomioon, eli muuttaa tekstiä. Nyt sanomme, että se kielletään sisämarkkinoilta, mutta Ruotsi voisi sen käyttöä säännellä. Ruotsalaiset ovat kylläkin aika lailla jo kyllästyneitä tähän asiaan, mutta kyse on vähän siitä kuin kieltäisimme viinin, antaisimme vodkan myynnin olla ja kieltäisimme punaviinin myynnin Ranskassa. Make people upset. I, I would personally, in that choice. Niin, jos tässä nyt valitaan joku vaihtoehto, niin meidän ei tulisi puuttua tähän hintakysymykseen. Minun mielestäni sääntelyn käyttö tai kieltojen käyttöönotto menee ehkä liian pitkälle. Minun mielestäni tämä saatavuuskysymys. Minun ei tarvinne toistaa näitä faktoja. Tehän tiedätte, että nuuskan käyttö ei ole niin terve, suuri terveysriski kuin kaikkien muiden tupakkatuotteiden käyttö. Tupakan ongelma on juuri tämä palamisprosessin aiheuttama riski. Me tiedämme, että tupakoiminen on erittäin vaarallista ja kaikki muu ei ole läheskään verrattavissa tähän, aiheut, tähän mahdollisen riskiin, joten olisi aika lailla järjetöntä lähteä sitten muille teille. Minä ymmärrän toki sen, mitä kollega Florence totesi, eli tämä ei ole paras mahdollinen lähestymistapa – minä en missään nimessä halua, että me yrittäisimme pakottaa nuuskan myynnin laillistamissa kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Ja niin kuin kollega ECR-riveistä totesi, kyse ei ole vain ainoastaan Ruotsin tilanteesta. Tanskassa taistellaan myöskin nuuskasta. Ja kun katsotaan Norjan suuntaan, niin etäsopimuksen kautta kuuluisi tämän soveltamisalan piiriin ja Onhan tämä kulttuurillinen kysymys, kuten suomalaiset tietävät, joten järkevintä olisi toimia siten, että jäsenvaltiot voivat toimia jatkossakin toivomallaan tavalla. Eli jotenkin tämä toiminnan vapaus pitäisi tässä tarjota. Mutta on hienoa havaita, että ihmiset ovat ymmärtäneet, että tässä pitää tehdä jonkinlainen päätös asian tiimoilta, eli asian käsittelemättä jättäminen ei ratkaise asiaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Edith Estrela. Obrigada, senhor presidente. Queria começar por agradecer. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää ensinnäkin Linda McAvania tästä näin monimutkaisesta työstä koskien näin poleemista asiaa. Hän on tehnyt työtä erittäin vakavasti otte, ottavalla tavalla. Kansanterveyden suojeleminen on tavoite, johon meidän on kaikkien pyrittävä. On jo osoitettu, että tupakka on erittäin haitallista terveydelle ja se voi tappaa. Tästä syystä meidän olisi perusteellisesti työskenneltävä tässä niin, että ne, jotka eivät polta ja erityisesti nuoremmat, eh, olisivat tietoisia tästä ongelmasta. Mutta olen myös sitä mieltä, että olisi otettava huomioon tietyt näkökohdat ja mm, toimittava loogisesti. Esimerkiksi eh, olen, ymmärrän kyllä teollisuutta, ymmärrän, että siellä ollaan huolissaan siitä mahdollisuudesta, että väärennettyjen tuotteiden ja lakopan määrä lisääntyy. Olen sitä mieltä, että uudessa lainsäädännössä olisi, vähen, olisi pyrittävä vähentämään väärennettyjen tuotteiden ja salakuljetuksen määrää. Portugalin osalta haluaisin sanoa, että Portugalissa kaiken tyyppinen tupakkamainonta on kiellettyä. Kaikki mainonta Suora, epäsuora, kaikki mainonta tällä alalla on kiellettyä. Mutta minä olen tehnyt tarkistuksen artiklaan 18 kollegoiden kanssa. Haluaisin kiittää Lindaa siitä, että hän tuki tätä tarkistusta, jonka jätimme se liittyy pehmeisiin pakkeisiin 53 milliä leveä ja eri korkeus Portugalissa. Pakkauksien yhdenmukaistaminen niin, että otetaan käyttöön vähimmäiskoko, johtaisi siihen, että tietyt merkit häviäisivät Portugalissa, erityisesti Madeiralla ja Asoreilla. Tämä olisi dramaattista näiden alueiden taloudelle. Ei niillä ole paljon muitakaan mahdollisuuksia vastata näihin muutoksiin. Ne merkitsisivät suuria investointeja teollisuudelle. Ja kun nyt ajatellaan Portugalissakin ole päällä olevaa kriisiä, niin ei tämä onnistuisi. Ja työllisyys entisestään vähentyisi. Työttömyyttä on nyt jo hyvin paljon maassani. Eikä tämä vaikuta kansanterveyteen, siis jos varoitus on enemmän tai vähemmän suurikokoinen tai onko tämä, la, tämä rasia nyt vähän suurempi vai vähän pienempi, niin ei se vaikuta siihen, vai aloittavatko nuoret polttamisen vai eivätkö. Ja tästä samasta syystä vastustamme ehdotusta, jonka liberaalien varjoesittelijä tehnyt. Hän on sanonut, että pitäisi lisätä pakkausten kokoa ja painoa. Mielestämme tästä tulisi ongelmia kun ajatellaan teollisia oikeuksia, teollisoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja niin edelleen, mutta ei minua tämä nyt niinkään huolehduta, vaan, vaan nämä pehmeät pakkaukset. Kiitos. Gardini. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on paljon jo sanottu. Näyttää siltä, että kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että olemme kaikki samassa veneessä, kun sanomme, että Olemme yhtä mieltä siitä, että polttaminen on haitallista ja meidän olisi mahdollisuuksien mukaan vähennettävä tupakan käyttöä. Samassa veneessä ollaan myös silloin, kun sanotaan, että prioriteettina on suojella nuoria, ja estää se, että tulisi uusia polttajia ja sitten olisi suojeltava passiivisesta tupakoinnilta. Tästä Liise puhui hienosti. Kaikki tämä edellyttää tehokkaita välineitä. Meillä ei ole yksimielisyyttä välineistä. Ensimmäistä kertaa nyt Eurooppa, joka yleensä pyrkii ottamaan käyttöön yhdenmukaisia sääntöjä tuotteiden merkinnöissä. Tällä kertaa puhutaan paketin suunnittelusta. Täällä on kaikkia tällaisia kaupallisimpia sääntöjä, eikä niinkään terveyteen kohdistuvia. Minä olen italialainen, en usko, että niin kuin jotkut sanoivat, että Italian kanta olisi epäselvä jo vuosia. Italia on ollut etulinjassa tupakan torjunnassa. Senaatin viralliset tiedot Italiasta toteavat, että vuodesta 2003 vuoteen 2012 polttajien määrä on laskenut 27,6-20,8 prosenttiin Tämä on mielestäni erittäin hyvä tulos. Strategiamme ovat olleet vähän erilaisia kuin tämä komission ehdottama tällä kertaa. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa, joka juuri puhui Rova Estrella. En ymmärrä mitä hyötyä olisi se, että savuke on vähän pidempi tai lyhyempi tai paketoitu vähän eri tavalla. En usko tähän ollenkaan. Sen sijaan uskon enemmän näihin polttamiskieltoihin ja valistukseen aivan pienistä alkaen. Uskon, että nämä tuovat todellisia tuloksia. Ei pidä unohtaa niin kuin täällä on sanottu, että meillä oli kuulemistilaisuuskin ja siellä sveitsiläiset tutkijatkin puhuivat tästä asiasta. Olisi otettava huomioon nämä tuotteesta riippuvaiset henkilöt. Jos ei yksiltä markkinoilta löydy tuotteita, niin niitä löytyy muualta. Ei niinkään salakuljetus, vaan savukkeiden väärentäminen on nousussa osittain johtuen korkeasta hinnasta. Näin vähi, ala, ala, heikommin tienaavat äh, kääntyvät näiden puoleen sitten näitä, nämä, näitä, näissä väärennettyissä savukkeissa on sitten sisällä vaikka mitä, jopa muovia. Eikä niitä voida ollenkaan valvoa. Tästä tulee todellisia riskejä terveydelle, me, jos emme pysty puuttumaan tähän väärentämisen parlamentin, niin tästä todella aiheutuu todellisia kansanterveysongelmia. Ajatellaanpa vaikka mitä merkitsisi, jos alkaa löytyä erilaisia myrkytystapauksia tuotteista ja ainesosista, joita ennen me edes tunne, kun, kun on markkinoilla pyörii laittamia tuotteita, joiden sisällöstä ei mitään tietoa. Aikani alkaa olla loppu, mutta sähkösavukkeista vielä olemme hyvin huolissamme. uuden sukupolven vähäriskisistä tuotteista puhuessa meidän pitäisi ottaa vähän laajempi perspektiivi. On varana, että otetaan aivan, että tämä ei ole ihan perusteltu. Me tässä on vielä syvennettäviä kysymyksiä ja haluaisin vielä kiinnittää, kiittää esittelijä, joka tekee hyvää työtä. Kiitos kollega. Näin saimme puhujalistan päätökseen. Tämä on suurimpia lainsäädäntöhankkeita, joita tällä kaudella täällä meidän valiokunnassamme työstetään. Hyvin kiistelty. Tosiasia on, että tupakointi Euroopan unionissa johtaa jopa 700 000 ihmisen kuolemaan. Ja kun laskee tämän jäsenvaltioittain, eräs kollega Karl-Heinz Florence on sen erässä keskustelussa aiemmin jo tehnyt. Jokaisessa jäsenvaltiossa, jos romahtaisi tai putoaisi joka päivä yksi lentokone kolmessa lentoliikenne kiellettäisiin. Historiallisesti katsottuna ei ole kuitenkaan toteutettu mitään kieltoja, ja tämä on se ongelmatilanne, jossa me nyt olemme. On selvää, että 60-vuotiaalle, joka koko ikänsä on tupakoinut, ei häntä voi tupak- lainsäädännöllä saada lopettamaan. Se on täysin selvää. Tämä lainsäädäntö, joka on edessämme ja tarkistukset, niillä tähdätään siihen, että ei seuraa uusia sukupolvia, jotka tulevat riippuvaisiksi. Tämä on lainsäädännön tarkoitus. Minun alueellani on sanonta, että on syytä keskittyä asioissa olennaiseen, ja näin sanoisin myöskin että näin on tehtävä tämänkin lainsäädännön osalta. On edistettävä terveyden suojaa, estettävä sitä, että monet ryhtyvät tupakoimaan, mutta myös uuden tyyppiset tuotteet. Meillä oli työryhmä. En ollut kovin iloinen siitä, miten työryhmä käsitteli sähköistä savuketta, miten sen työ sujui. En ymmärrä, miksi otetaan käyttöön tietty raja-arvo, sähköisten savukkeiden osalta, joka käytännössä johtaa niiden kieltämiseen ja merkitsee sitä, että ne ovat saatavissa vain apteekeista. Sähköinen savuke ei ole mikään äh, välineellä pyritään hankkiutumaan eroon tietystä riippuvuudesta, vaan se on vain niille tupakon jatkamista, jotka haluavat nikotoin, nikotiinia saada. Tämän sähköisen savukkeen kysymys on sellainen, jota varjoesittelijät joutuvat käsittelemään samoin kuin Linda McEvan, joka joutuu näitä yli tuhatta tarkistusta käsittelemään ja kokoamaan niitä yhteen äänestystä varten siis niin, että tämä lainsäädäntö vielä ennen Euroopan parlamentin vaaleja saadaan päätökseen. Se olisi hyvä lähtökohta meille, koska, koska me olimme pyrkineet siihen, että komissio olisi tehnyt esitysmaailman pikaisesti, mutta komissiossa oli ongelmia, vaihtui komission jäsenkin välillä, joka oli vastuussa tästä asiasta, mutta komissio kuitenkin vielä hiukan ennen joulua sai esityksen aikaan no, aiemmin kuin odotimme, mistä olimme iloisia, joten meidän pitäisi nyt pistää hiukan vauhtia, jotta saamme aikaan tuloksen ja sillä periaatteella, että keskitytään olennaiseen ja ajatellaan sitä, mikä on tärkeää. Minkälainen miettimään sitä, mikä pitää pakkauksen muotoilla, pitäisi olla pyöreä vai neliskanttinen vai mitä. Minä luotan täysin esittelijään, että tämä tulos tulee samaan aikaan ja ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron, anna vielä puheenvuoron komissiolle. Täällä nosi monia kysymyksiä esiin ja meillä on ollut aikaa, jota on varattu tähän, joten pyydän, että saataisiin vastauksia kollegojen kysymyksiin, jotka ovat paikalla. Ja sitten se esittelijä saa puheenvuoron. Kiitos. Uh, thank you, Chair. Uh... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kiittäisin esittelijää erinomaisesta työstä. Kiitokset myöskin näistä kysymyksistä ja tarkistuksista, joita jäsenet ovat jättäneet haluaisin perustella tätä komission ehdotusta seuraavalla tavalla. Mitä tulee lisäaineisiin, jos on näitä tunnusanaisia makuaineita, tai, eli mantolia tai vanilja, niin ne pitäisi kieltää, koska ne tekevät tuotteesta huukuttelevamman ja nuoret helpommin aloittavat tupakoimisen. Ja me olemme myöskin havainneet, että myöskin muita tuotteita, lisäaineita, kuten suklaata, käytetään tupakkatuotteissa yhä enenevässä määrin. kapseleita laitetaan muun muassa tähän hylsyyn ja mentolin määrän käytön kasvukin on selvä. Mitä tulee mentoolis tupakkaan, niin niiden käytön mahdollisuus johtaa siihen, että kokeillaan mielellään tupakointia ja erityisten nuorten keskuudessa tämä on suuri ongelma ja nämä makuaineet voivat johtaa harhaan. Ihmiset eivät enää tiedä, miten vaarallisesta tuotteesta loppujen lopuksi on kyse. Sitten toinen asia, merkintä ja pakkaukset. Tähän liittyen esitettiin lukuisia kysymyksiä. Saan muistuttaa teitä siitä, että tutkimukset ovat osoittaneet, että on selvää, että suuremmat varoituskuvat toimivat hyvin, niin kuin esittelijäkin totesi, joten me ehdotamme kooksi 75 prosenttia pakkauskoosta. Tämä on mielestämme tasapainoinen ratkaisu. Meidän täytyy tässä yhteydessä muistaa, niin kuin keskustelussakin kävi ilmi, että Belgiassa on käytettävä kolmea kieltä pakkauksissa – ja 65 prosenttia pakkauskoosta menee näihin varoituksiin. Ja Kanadasta on saatu tietoa siitä, että tilastollisesti ei ole mitään perustetta sillä, sille, että mennään yli 75 prosentin merkintä kokoon. Sitten seuraava asia, mitä tulee sähköisiin savukkeisiin, niin meidän täytyy löytää mahdollisimman tehokkaat ja turvalliset tuotteet. Me haluamme ne markkinoille, mutta niiden pitää olla tehokkaita, laadukkaita ja turvallisia. Jos katsotaan näiden tuotteiden sääntelyä, niin olemme aina pohtineet kolmea kysymystä. Miten voimme varmistaa niiden turvallisuuden ja että ne tuotetaan oikeaoppisesti ja miten voimme varmistaa, että näistä on mahdollisimman suuri hyöty, eli että ihmiset luopuisivat tupakoinnista. Ja kolmas kysymys kuuluu, miten voimme varmistaa, että nuoret eivät tartu sähköiseen savukeeseen ja sitä kautta joudu riippuvaiseksi. Tätä olemme pohtineet tätä työtä tehdessämme ja tästäpä syystä meidän mielestämme sähköisiä savukkeita tulisi käsitellä lääkeaineiden tavoin. Me olemme myöskin tarkastelleet näitä erityismääräyksiä, mutta erityisesti kun katsotaan näitä kysymyksiä, joita olemme esitelleet itsellemme ja saamiamme vastauksia niihin liittyen, niin me uskomme vakaasti siihen, että ehdotuksemme on looginen ja voi ehkä toimia. Ja lopuksi kysymys tähän komission tiedonantoon liittyen koskien salakuljetusta. 5.6. on tarkoitus hyväksyä toimintaohjelma Tämä liittyy tähän jäljitettävyyteen ja turvallisuusmerkitöihin. Mitä tulee delegoituihin säännöksiin, niin kun katsomme alan tieteellistä kehitystä, niin me olemme havainneet, että on olemassa lukuisia teknisiä kysymyksiä, jotka pitäisi säännellä tätä kautta. Delegaation kautta voimme varmistaa, että todellakin voidaan tehokkaasti toimia ja otetaan samalla huomioon kansainvälisiltä näyttämöltä saadut tutkimustulokset. Komissio on valmis katsomaan delegoitujen säännöksiin liittyviä ehdotuksia, mutta meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävästi joustomahdollisuutta käytettävissä, mitkäli tutkimustulokset antavat aiheetta muutettuun toimintaan. Meillä on olemassa tämä kahden prosentin raja-arvo, jotkut pitäisivät sitä liian pienenä, mutta minun mielestäni se on järkevä taso, sillä me voimme 2,5 miljoonalla vähentää tupakoitsijoiden, tupakoitsijoiden määrää. Se nyt ei ole suuri määrä tupakkateollisuuden näkökulmasta katsottuna, mutta kansanterveydellisesti tämä on mittava ryhmä. Kollega Vimatrek voisi sitten vastata kysymyksiin, jotka liittyvät näihin sokerin käyttökysymyksiin ja positiivisen luettelon lisäaineista to comment that... Niin positiivisesta luettelosta haluaisin todeta, että komissio todellakin on tutkinut tätä asiaa ja on huolellisesti analysoinut eri mahdollisuuksia useista syistä. Tällä hetkellä emme ole ehdottaneet positiivista luetteloa. Ensinnäkin tämä on erittäin monimutkainen alue. Täällä on tuhansia lisäaineita ja ainesosioita joita tällä hetkellä käytetään ja paljon enemmän mahdollisesti tulee käyttöön. Ne voidaan helposti korvata yksi toisella ja siksi on hyvin vaikeaa sääntelyn kautta hallinnoida tätä asiaa. Edelleen positiivinen luettelo antaisi väärän vaikutelman siitä, että nämä lisäaineet tekevät tuotteesta turvallisen ja hyvän kuluttajatuotteen. Ja tämä on sellainen vaikutelma, joka tupakkatuotteiden osalta on aina haitallista. Tupakkatuotteet ovat aina haitallisia, emme halua antaa tällaista vaikutelmaa edelleen, jos otetaan tosissaan tämä positiivinen luettelo, niin sitten hän pitäisi myöskin kehittää hyvin tiukat kriteerit. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä tarkkaan, mitä ne voisivat olla. Niissä voisi kiinnittää huomiota myrkyllisyyteen, riippuvuuteen. Olisi muitakin kriteereitä, jotka helpottaa esimerkiksi sisäänhenkitystä. Kaikki tämä ovat tieteellisesti ja teknisesti hyvin, hyvin monimutkaisia juttuja. Ja jos tällainen positiivinen luettelo otettaisiin erittäin tosissaan, luultavasti päädyttäisiin tilanteeseen, jolla olisi kielteisiä vaikutuksia tupakan kasvattajille Euroopassa ja tästä syystä komissio on valinnut tasapainoisemman lähestymistavan tällä alueella. Haluaisin ottaa esille myös sen seikan, että tällaisen luettelon hallinnointi merkitsisi valtavaa hallinnollista taakkaa ja se olisi resurssienkin kannalta aika haastavaa. Tästä syystä tässä vaiheessa komissio ei ehdota positiivista luetteloa. Haluaisin myös kommentoida näitä standardoituja pakkauksia. Haluan tehdä aivan selväksi, että komissio ei aio standardoida kaikkia pakkauksia, esimerkiksi muut kuin savuke- ja kääretupakka mm, pakkauksia varten on monenlaisia pakkauksia mahdoll- käytettävissä ja myös savukkeiden ja kääre, niin savukkeiden ja kääretupakan osalta on totta, että, osoita, että ehdotamme tiettyjä standardoituja, mutta tarkoituksena on, että nämä terveysvaroitukset olisivat näin kunnolla näkyvissä. Mutta en, mutta myös kylläpä pehmeätkin pakkaukset ovat mahdollisia tässä ehdotuksessa. Me haluamme vain päästä eroon harhaanjohtavasta maan pakkauksista ja tällaisista lapsille suunnatuista huulipuna- tai hajuvesipakkauksista. Tämä on aikomuksemme, mutta toki pyrimme katsomaan yksityiskohtia ja keskustelemme myös neuvostossa jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on osoitettu tiettyjä vaikeuksia pakkausasioissa ja perehdymme näihin asioihin. On myös ehdotettu, että pakkaussääntely aiheuttaa ongelmia pakkausteollisuudelle, koska silloin olisi vähemmän, vähemmän työtä. Tässä on sanottava, että vaikka jollakin tavalla pakkauksia yksinkertaistettaisiin, niin kyllä pakkauksia edelleen tarvittaisiin tulisi myös kuvavaroituksia, turvallisuusominaisuuksia. Ja tämähän on pakkausteollisuudelle uusi haaste, ja se saattaisi tuoda jopa lisää liiketoimintaa pakkausteollisuudelle, kun pyritään noudattamaan näitä uusia vaatimuksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron Linda Mäkävenelle esittelijänä. Yhteenveto. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Useimmat kollegat ovat jo lähteneet, on torstai, ja ihmiset haluavat palata vaalipiireihinsä. En aio tarttua yksityiskohtaisesti kommentteihin, joita täällä esitettiin. Haluan vain todeta, Rova Gardini puhui väärentämisestä ja että nämä esitykset kuviin johtaisivat väärentämisen lisääntymiseen. Tästä ei ole mitään todisteita. On hyvin helppo väärentää olemassa olevia pakkauksia. Se maksaa vain muutaman sentin väärentäminen on todella suuri ongelma, ja se liittyy enemmän savukkeiden hintaan kuin pakkauksiin. En ole kuullut kenenkään sanovan, että pitäisi vähentää alentaa tupakoiden hintaa, jotta voisimme kilpailla laittomien savukkeiden kanssa, joita tulee valko tai muualta. Meidän pitäisi katsoa tätä asiaa omassa yhteydessään. Teollisuus loppailee, se sanoo tätä kaikkea. Tästä ei ole mitään todisteita Minun oma hallitukseni on tarkastellut pitkään tätä standardien pakkauksen kysymystä, eikä tästä ole mitään todisteita. Standardipakkaus on aika mutkikas pakkaus. Siinä on nämä turvallisuuspiirteet, joissa saamme kuulla uudet pakkaukset ovat turvallisempia kuin vanhat pakkaukset tämän, näiden turvallisuuspiirteiden vuoksi. Me voimme keskustella koosta ja varoituksista, mutta ei voida sanoa, että jos on suurempi varoitus, se johtaa väärentämisen helpottumiseen. Se, on, se ei ole totta. Kaikki muut asiat, kollegat ovat osoittaneet, että, että on paljon erilaisia näkemyksiä, joista on syytä keskustella. Uskon, että pääsemme yksimielisyyteen. Neuvosto on liikkunut pitkälti jo sopimuksen suuntaan nopeasti, ja he haluavat päästä sopimukseen tämän, vaali, tämän komission toimikauden aikana, tämän vaalikauden aikana. Varjoesittelijät tapaavat ensi viikolla aloitamme silloin kompromissien laatimisen, otamme huomioon se, mitä täällä on todettu, pyrimme sopeuttamaan mukaan sen ne esitykset ovat olleet järkeviä, me ottaa sellaisia käyttöön, joissa pyritään kokonaisuudessaan poistamaan komission esityksen. Tämä ei ole enemmistöllä valiokunnassa, eikä muissakaan valiokunnissa. Muissa valiokunnissa on totta, että on yksi komitea, joka on vaikeampi kuin muut, mutta enemmistö muista valiokunnista on on nähnyt, että on ongelmia tiettyyn yksityiskohtiin osalta, mutta ei itse koko lainsäädännön perusajatuksen kanssa. Joten uskoakseni voimme saada aikaan kompromisseja ja toivon, että kollegat pitävät mielessä, minkälaista luvusta tässä on kysymys. 700 000 ihmistä. Täytyy muistaa, että me voimme tehdä asiassa jotakin. Jos me päätämme olla tekemättä mitään, meillä sitten on ymmärrettävä, mitä sitä seuraa, koska useimmat ihmiset Euroopassa haluavat tiukkoja toimia tupakoinnissa. Vuosia sitten, kun aloin puhua tupakoinnin kielosta julkisissa paikoissa, minä muistan, mikä huuto nousi. Ihmiset sanoivat, että ihmiset eivät koskaan hyväksytä tämän aivan kamalaa. Kuka nyt palauttaisi tupakoinnin julkisiin paikkoihin? No kollegat jukipuolueesta varmastikin tulisivat sallimaan tupakoinnin baarissa, mutta kukaan ei halua sitä enää. Ihmiset eivät halua sitä, koska ovat huomanneet, ja olen kuullut puhuttavan tästä, ECR puhuu siitä, että nyt on tällainen hulhoava valtio, mutta ei kukaan halua tupakointia palautettavaksi baareihin. Tällä on valtaisa vaikutus kansanterveyteen meidän kaikissa maissamme. Joten ollaanpa rohkeita, tehdään rohkeat päätökset, joita nyt on tehtävä, ja olemme tehneet niitä ennenkin lainsäätäjinä. Ja nyt pitää sitten katsoa, että tupakoijien määrä vähenee tulevaisuudessa. Kiitos, Lina McEvan. Näin keskustelu on päättynyt ympäristövaliokunnassa 10. heinäkuuta, heinäku, heinäkuuta tullaan äänestämään ja suunnitelma on, että syyskuussa 2013 asia olisi täysistunnossa. Kiitän sydämellisesti. Sanoinhan heinäkuu. Siis heinäkuu. Äänestämme siis heinäkuussa. Ympäristövaliokunnassa Haluan kiittää kaikkia sydämellisesti käydystä keskustelusta. Viimeinen kohtaislistalla on seuraava kokous, ja se on 19. ja 20. kesäkuuta. Ja haluaisin vielä viitata siihen, että niille parille kollegalle, kolmelle kollegalle ja neljä, neljälle kollegalle, jotka ovat vielä täällä, haluaisin muistuttaa, että on työryhmä, joka käsittelee potilasturvallisuutta. Se on kello 15, 15 kello 18, sali ASP 1E2 tulkkaus on englanti, ranska, italia. Ja kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita. Ja kaikille muille, jotka lähtevät nyt kotiin, heille toivotan hyvää kotimatkaa ja hyvää lounastaukoa. Kiitos.